Colleagues, if you could take your seat. Kollegat, voisitteko istuutua? Kramer on nyt ikään kuin Jansen ja nyt intää täällä, että pitäisi aloittaa. Deliberately... Ihan tarkoituksellisesti jätin tänne vähän väljyyttä, koska tiedän, että jäsenillä on ollut vaikeuksia päästä parlamentin tänä aamulla. traffic problems. Liikenneongelmia. However, can I... No, joka tapauksessa. Voittaisinko aloittaa, kollegat? Puheenjohtajan ilmoituksilla. Ja niinpä aloitan koordinaattoreiden kokouksen tiedoilla. No ensinnäkin esittelijöiden ja valmistelijoiden nimitykset. Meillä on kolme mietintöä saatu, kaikki muuta kuin lainsäädäntötyötä. ja suositus on, että ei näistä laadita mitään mietintöjä, eli emme tee mitään. Yksi liittyy sähköisen tiedon vaihtoon, Sitten siellä on myös ajokorttien ainutlaatuisuuteen, niin siellä on myös työasiakirja, joka liittyy dataan. Ja sitten komission toinen työasiakirja, joka liittyy konttien skannaamiseen ja turvan näkökohtiin. Päätimme, että kun siellä on lainsäädäntötyötä, niin me emme niissä ryhdy toimiin. Jos teille sopii, niin mennään seuraavaan kohtaan. Me koordinaattoreiden parissa kävimme myös keskusteluja suullisista kysymyksistä, varsinkin suullisista kysymyksistä, joka liittyy liikennöitsijöiden mustaan listaan. Me olimme sitä mieltä, että meidän pitäisi myös tarkastella, kun ajatellaan mitä on tapahtunut, suullista kysymystä, joka koskisi rautatiepakettien täytäntöönpanoa. Se pitäisi olla etusijalla. Ei niin, että mustalista unohdettaisiin tyysti, vaan meidän pitäisi työstää maaliskuun istuntoa varten suurista kysymystä aiheena rautatiet. Sitten mustalistaa koskeva suullinen kysymys tulisi myöhemmin toivottavasti. Ehkä mini-istuntoon tai sitten huhtikuun istuntoon. Se käsittelee siis liike, lentoliikenteen mustaa listaa. Tämä on koordinaattoreiden esitys teille. Siitä sovittiin yksimielisesti koordinaattoreiden kesken. Jos se sopi teille, voimme siltä pohjalta edetä. No niin, onko tästä jotain, herra Kuhn? Herra puheenjohtaja, ihan pöytäkirjan merkintään toivoisin lisättävän, niin kuin keskustelun aikana totesinkin, että EPP-ryhmän ehdotukset, jotka olivat Rovan Deverakin laatimia, niitä ei voitu huomioida laisinkaan, mutta loppujen lopuksihan me pääsimme yhteisymmärrykseen tästä ehdotuksesta, mutta tämän halusin vain ihan pöytäkirjaan merkittäväksi. No, thank you for that. Kiitos. Kiitos. Niin se liittyy oikeastaan tekstiin, jota me esitimme kyllä. No niin. Vielä toteaisin, että koordinaattorit on myös heitä on pyydetty esittämään rautatiepaketista esitys keskiviikkoon mennessä. Näin päästäisiin eteenpäin ja hoidetaan se valmiiksi. Eli ryhmissä ne voitte sitten tätä käsitellä seuraavaksi käsittelimme TEN T-suuntavivojen tarkistusta. Minä tein koordinaattorille esityksen, että me säännöllisesti keskustelisimme TEN T-stä koordinaattoreiden kokouksessa, kun ollaan lähestymässä suuntavivojen tarkistamista. Näin voidaan valmistautua siihen hetkeen, kun komissio esittää tarkistusehdotuksiaan. Tässä ajatuksena on, että pidämme pontta yllä. Seuraamme tilannetta. Koordinaattorit suostuivat tämän tyyppiseen. Anteeksi kollegat, nyt saa tässä kahvini, kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Stoa. Anteeksi, Michael. Ich wollte nur noch mal erwähnen, äh, niin, mainitsisin sen verran, että me tee tähän kovinkaan suuria muutoksia. Transrapid tuli mainittua, mutta tämä liittyy myöskin Berliinin Palermon välisen, väliseen väylään, jota olisi tarkoitus pidentää vielä Tukholman asti. Tämän mainitsin jo eilen, mutta otettakoon tämä huomioon, kun tarkistuksia tehdään. Kiitos Mikael. Minä olen sitä mieltä, että kun tarkistus aikanaan tulee, niin sitten jäsenet saavat vapaat kädet ja voivat asianmukaisesti käsitellä. Tiedän, kuten olet aikaisemminkin nimenomaan näistä hankkeista puhunut. Mutta, no, haluan vain valmistautua niin, että saadaan vauhtiin tämä. Eli kun sitten komissio esittää ehdotuksiaan, niin olemme valmiita. haluan olla aloitteellinen, ettei vain reagoida asioihin. No niin, STOA-hankkeista me teimme sellaisen päätöksen, että rouva Tikao ja herra Koch olisivat edustajamme. Pyysin, että koordinaattorit ensi keskiviikkoon mennessä, kolmanteen maaliskuuta mennessä, puolenpäivän mennessä tekisivät ehdotuksia ja tarkistuksia niihin esityksiin, joita on nyt esillä Stoan tiimolta. Nyt teillä on tilaisuus poliittisissa ryhmissä – esittää ajatuksia. Meillä on kaksi edustajaa, Koh ja Tikao. Puolestaan voivat viedä niitä eteenpäin Stoa-paneelin, eli mitä me haluamme siellä käsitellä. Seuraava kohta. Me saimme Irlannin tieturvallisuudesta vetomuksen. Siinä on pikkupulma. Nimittäin Petomus on otettava vakavasti, totta kai jos sellainen meille toimitetaan. Tässä ongelmana on se, että se on kovin paikallinen, nurkkakuntainen asia, joka liittyy Irlantiin ja tieturvallisuuteen siellä. Siksi koordinaattorit esittivätkin, että käsittelemme tieturvallisuutta Irlannissa, mutta valiokunta oli tässä mietinnössä, joka liittyy tieturvallisuustoimintaohjelmaan. Komissio hyväksyy sen kesäkuussa tai kesäkuun nurkilla tänä vuonna. Sitten me voimme sitä käsitellä valiokunta mietinnössä ja ottaa siihen mukaan myös tämä vetoomus, joka sinänä liittyy Irlantiin. Olen hiukkasen kyllä huolestunut, että jos me nyt rupeamme perehtymään yksittäisten pienten alueiden kysymyksiin, kuten tieturvallisuuteen, niin voi olla, että meillä menee viisi vuotta, kun jokaista liikenneympyrää joka kylässä ruvetaan syynäämään ympäri Eurooppaa. Jos katsomme vetomusvaliokunnan kanssa tätä asiaa niin, että me otamme sen osaksi valiokunta-aloitteesta mietintö, joka käsittelee tieturvallisuus toimintasuunnitelmaa. Se on meidän suosituksemme siis. Komiteamenettelystä. Täällä on pysyviä esittelijöitä, heitä on kaksi ja Meillä on tämä kansainvälinen tieturvallisuusunioni esille ja Lissabonin sopimuksen aiheuttama toiminta. Siinä pyritään esittelijänä osallistumaan oikeudellisten asioiden valiokunnan esittelijä herra Sarjanin kokoukseen. Puheenjohtaja <clears throat> kokous on antanut tehtäväksi hänelle ryhtyä toimiin. Odotamme hänen mietintyään siltä osin, miten parlamentin pitäisi käsitellä se mikä aikana oli komiteamenettelyä. Yksi kysymys. Mitä tämä tarkoittaa näihin nesteisiin liittyen? Mielestäni tämä on aika mielenkiintoinen aihe ylipäätäänkin. No, nesteet olivat vanhan komiteamenettelyn pohjalta ja Lissabonin sopimus ei ollut voimassa, kun hoidettiin nesteet. Se oliko mitä menettelyn pohjalta? Nyt meillä on uusi, uudet säädökset Lissabonin pohjalta, delegoidut säädökset. Meillä on todettu, että ei komitean menettely pitäisi enää käyttääkään, vaan nämä delegoidut säädökset. Mutta totta kai vanhat tavat ovat tarttuneet tiukkaan. Sää, nesteet ovat kuten aikaisemminkin, ne olivat vanhan järjestelmän pohjalta. Nyt tästä mennään eteenpäin uuden järjestelmän pohjalta. Okay. Um, under any other business. Muissa asioissa koordinaattorit keskustelivat myös herra Kramerin esittämä ajatusta, eli keskustelua matkailusta siihen suostuttiin. Kolmas rautatiepaketti ja matkustajien oikeudet, siinäkin koordinaattorit tukivat ajatusta, että pyydetään komissiota laatimaan asiakirja se käsittelisi kolmannen rautatiepaketin täytäntöönpanoa. Erityisesti ajatellen matkustajoikeuksia, jos kaikki yritykset eivät noudata näitä oikeuksia. Pyydämme, että komissio esittelisi tämän asiakirjan. 2011 talousarvion painopistealueesta. Koska määräajat ovat lyhyet budjettivaliokunnassa tarkistuksia ajatellen 25. helmikuuta, niin Varapuheenjohtaja esittelijä herra Rike on esittänyt budjettivaliokunnan esittelijälle kirjan luonnoksen. Se liittyy liikenteen talousarvioon ja sen merkitykseen. Herra Rike on esittänyt, että meillä olisi kokous yhdessä varjoesittelijöiden kanssa, jotta tiedämme, mitä tarkistuksia tehdään. Haluan, että varjoesittelijät keskustelevat varapuheenjohtajan kanssa siitä, miten edetään. Tiedän, että tämä on epätavallinen menettely, mutta se johtuu siitä, että budjettivaliokunta on asettanut määräajan tarkistuksille hyvin tiukan määräajan. Ja kun menettely tässäkin on muuttunut, Lissabonin vuoksi meidän täytyy näin edetä. Sitten komission jäsenen kanssa tehtävä yhteistyö. No kyllä me pääsemme äänestyksiin kohta, mutta meillä on aika paljon koordinaattoreissa. Me hyväksymme minun ajatukseni, että meillä oli ensin tapaaminen hänen kanssaan 9. maaliskuuta Strasbourgissa koordinoitteiden kokouksessa. Siinä keskustellaan epävirallisen neuvoston kokouksen tuloksella Korunjasta. Ja Madridista tiimoiltakin päätimme myös, että olisi hyvä, että se tapahtuisi säännönmukaisemmin sen jälkeen, kun neuvostokokous on ollut, niin komission ja sen tulisi koordinaattoreiden pakeille kertomaan Koordinaattorit puolestaan voivat kertoa asioista muille jäsenille. Siinä se koordinaattoreiden kokouksesta. Elleivät sitten jotkut koordinaattorit halua jotain sanoa, onhan se mahdollista, koska siellä oli niin paljon asioita esityslistalla, mutta emmeköhän kaikki ottaneet esille kokouksesta. Joo, selvä. Jos tämä voitte hyväksyä, niin sitten voimmekin siirtyä äänestysten toimittamiseen. Sopiiko se kaikille, että nyt siirrytään? Hyvä. Kiitoksia kärsivällisyydestä. So, votes, first vote. Ensimmäinen äänestys on oma mietintöni Yhteisön suuntaviivat Euroopan laajuisten liikenneverkkojen kehittämiseksi. Se on joukko tarkistuksia. Ensinnäkin kuusi tikauta Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdatusakapalle 19 tarkistus 1 esittelijältä äänet puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdatuksen kappale 19a, tarkistus 3, Kramerilta ja Lichtenbergeriltä, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 2 on peruttu. Johdatuksen kappale 20, tarkistus 4, Simpsonilta, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 5, näin raukeaa. Lainsäädäntöesitys, täytyykö se, siu kyllä koneellisesti täytyy äänestyttää siitä, äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. No niin hetkinen. Onko kortti oikein päin? No niin, käsi ylös. Okei. Okay. 39 annettu ääntä, 39 puolesta, kukaan ei vastaan eikä tyhjäkään. Hyväksytty. <laughs> No niin. Sitten lainsäädäntöpäätöslauselma esitys. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Jaha, joku täällä leikkii. 38 annettu 37 puolesta, yksi vastaan, eikä tyhjää. Hyväksytty. Kiitoksia kollegat. Ei en ole koskaan nähnyt omissa mietinnöissä tällaista yksimielisyyttä. Siinä se nähtiin. Just let me bask in the glory for... No niin minä voin nyt nauttia tästä paisteesta edes hetken. Seuraava kohta. Varmasti tämä on ihan yhtä vakuuttava tulos, tämä El Katrauin mietintö. Eli maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestäminen – Direktiivi 2015 EY. No niin. Artikla 1, kohta 1, 1a, tarkistus 6 esittelijältä, hänet puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 39 annettu ääntä, 18 puolesta, 20 vastaan, yksi tyhjä ääni. Hylätty. Tarkistus 30, Grosch Jensen. Äänet puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistutan tämän koneellisesti. Kai meni nurin, mutta tarkistetaan tämäkin. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 15, 22, 2. Sekin nurin. Artikla 1, kohta 1, A, A uusi 31, Gross Jensen. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. seitsemän peruttu, 32 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämänkin. Kai meni nurin, mutta tarkistetaan äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. 16.22. Hylätty. Tarkistus 33. Grosch Jensen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan esittelijältä puolesta vastaan Tarkistetaanpa tämäkin. Äänestys alkaa kahdeksan. Äänestys päättyy. 19.20. Eikä tyhjää. Nurin yhdeksän esittelijältä äänet puolesta vastaan. Tarkistamme tämäkin. Tarkistus yhdeksään esittelijältä äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 18.20 nurin. Tarkistus 10 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää. Kai samaa tulos hylätty, mutta tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Näin jälleen 19.20. Toivottavasti ymmärrätte, että tämä tarkistetaan aina, kun on näin tiukka tulos. Artikla 1, 2, D. Tarkistus 11 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. Näyttää hyvä, hyväksytyltä. Äänestys alkaa. 11. Äänestys päättyy. 19.19.1 19, eli ei hyväksytty. Lichtenberg seuraavaksi tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 Groschilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 12 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää. Me tarkistamme tämän numero 12 esittelijältä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 18.21. 21, 1. Hylätty. Sitten 36 Elkan Rauvilta hänet puolesta vastaan tyhjää hylätty 37 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan tämän. Olkaa hyvät, 37 27 tarkistetaan äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. No ei mitään eroa tästäkään. 18.22. Aika hankala olisi ollut selvittää kumpa suuntaan, mutta nyt kuitenkin 22 vastaan eli hylätty. 38 Elka Drauiltaan, puolesta vastaan Tarkistamme tämänkin. 38 äänestys alkaa ja päättyy 20-21 hylätty. Sitten Wortman Koolin 39 puolesta vastaan. Tarkistan tämänkin 39 kai hylätty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Vaikka kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. 20, 20, hylätty. 14, 40, 14 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 Lichtenbergeriltä puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 18.23.0 hylätty. Nyt 13, 15, 16, 17 otettaisiin yhdessä, näin on pyydetty. Eli nämä yhdessä ja puolesta vastaan. Tarkistamme tämän, kai hyväksytty, mutta me tarkistamme. 13-16 sanoi puheenjohtaja. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 2021 hylättyä. Sitten artikla 1 kohta 12 tarkistus 18 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 Groschilta ja Jenseniltä. Mutta täällä on suurin tarkistus myös. Se on kai myös äänestysluettelossa, haluaako joku vastustaa suullista tarkistusta. Jos ei, otamme sen huomioon. Äänet puolesta näin muutettuna suullisesti. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tämän. Tarkistus 19 suullisesti tarkistettuna. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 23.18. Hyväksytty. No niin, tämä hyväksyttiin. 20. Wortman Koolilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 tikalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ykkönen on peruttu ja sen tilalla on 22 Elka Trauilta puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. 22 kai hylätty, mutta me tarkistamme. Äänestys alkaa. Oot kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 18, 22, 1 hylätty. 23 tikalta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24. 24. Siinä on kohta kohdalta äänestyspyytö e CCRltä. Teillä on äänestysluettelossa nämä kaksi osaa. Ensimmäinen osa asetukseen 561 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän ensimmäinen osa 24. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 25, 15, 1. Hyväksytty toinen osa. Ja puolesta vastaan tarkistamme tämänkin, kai ehkä hylätty, eli toinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 16.23.1 hylätty. Seuraavaksi 25 Wortman Koolilta jälleen kohta kohdalta ECRn pyynnöstä ensimmäinen osan sanaan sosiaalilainsäädännön liittyen tieliikenteeseen asti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan kai hylätty, mutta ehkä voimme tämän tarkistaa tämän toisen osan. Toinen osa tarkistuksesta 25, äänestys alkaa. Aika järjestäneet. Äänestys päättyy. 19.22 todellakin hylätty. 26 seuraavaksi, kaksi on nimittäin peruttu, sen tilalla 26 alkaa Trauilta puolesta. Mastaan. tyhjää Voimmeko tämän tarkistaa? Kai hyväksytty, mutta me tarkistamme numero 26. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 2021 hylätty. Tarkistus kolme esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 4 peruttu. 27 sen tilalla. Elka Trauilta Lightfriediltä puolesta. Puo vastaan. Tyhjää. Hylätty. 28 Elka Trauilta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 29 Elka Trauilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viitonen esittelijältä puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tämän tarkistaa? Numero viisi esittelijältä äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. 18.21.1. 21, 1. Hylätty. Sitten loppuäänestyslausunto luonnoksesta. Sitä en Elka Draui haluaisi puhua. Eh, Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Tämä oli kyllä yllättävän jännittävä äänestystilaisuus. Mielestäni nyt ei ole järkevää viedä tätä asiaa toimivaltaisen valiokunnan käsittelyyn, koska tässä nyt tehtiin sen verran suuria muutoksia. Minun mielestäni tämä ei kylläkään tuo työllisyysvaliokunnalle kovinkaan paljon uutta, joten minun mielestäni tässä tilanteessa meidän ei tulisi hyväksyä asian viemistä toimivaltaisen valiokunnan käsittelyyn. Matias, haluatko vastata? Niin esittelijä haluaa hylätä tämän. Äh, Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Ymmärrän toki, mitä kollegani ajaa takaa, mutta ryhmät ovat äänestäneet näkemystensä pohjalta ja mielestäni tämä asiakirja tulisi välittää eteenpäin ja seuraavassa vaiheessa olemme varmaankin kykeneviä löytämään kompromisseja, vaikka emme nyt niitä voikaan vielä löytää. On tietenkin selvää, että se on aika hankalaa tässä vaiheessa, koska meillä on vain yksi teksti pöydällä, mutta sosiaaliasiainvaliokunnassa varmaan voimme löytää hyviä kompromisseja. Ainakin jonkinlaisia kompromissiviitteitä on olemassa, ainakin johdantonsa kappaleessa. Kiitoksia. Kiitoksia Mattia. Ehkä me vain äänestämme ja katsotaan, mitä tapahtuu. No te tiedätte, mikä oli silloin suositus ja minkä sitten puolestaan oli Mattias Groschin vastaus. Eli loppuäänestys. Äänestys alkaa. Has everybody voted? Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 20, <laughs> 21 Eli lausunto on hylätty. We move on to the next. Seuraava kohta esityslistalla. Täytyy kyllä todeta, että olen iloinen, että olen näin päättävässä valiokunnassa puheenjohtajana. Next item on... Seuraava kohta esityslistalla, kollegat on vastuuvapaus, yleisen talousarvion täytäntöönpanosta. 2008 meriturvallisuusvirasto, sanoo puheenjohtaja. Siis EMSA. Kaksi tarkistusta Ajala Sanderista. Tarkistus yksi puolesta EMSA, Jacqueline. Rova Jensen on esittelijä, sanoi puheenjohtaja nyt. Kyllä. Kohta tarkistus yksi ajalla senderiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi kohtaan kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ehkä tämä meni väärässä järjestyksessä nyt, totta kyllä, eri järjestys kun teillä huomaan, että on hämmennystä, mutta ei se haittaa. Tämä oli Emsa, loppuäänestys tästä Jensenien mietinnöstä Emsa. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 34, 3, hyväksytty. Onnittelut Rova Jensenille. Ehkä ei ihan niin päättäväinen kuin minun kohdallani, mutta kuitenkin joka tapauksessa aika päättäväinen tulos. Seuraavaksi Jensenin lentoturvallisuusvirasto. Viisi tarkistusta. Ovat kaikki löytäneet ne. Tämä tuli minun vikani tämä järjestyksen muutos. Tarkistus yksi ajalla senteriltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi Jensenilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme Jenseniltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä Ajala Senderiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta tarkistus 5 Valsaittisilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Lentoturvallisuusvirastosta äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 35 kaksi yksi hyväksytty. Seuraavaksi rautatievirasto, kaksi tarkistusta Rikeltä, tarkistus yksi kohtaan kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hyväksytty. Tarkistus 2 kohtaan 6, eri kieltä sekin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys rautatievirastosta. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 34, 2, 2 hyväksytty hyväksytty. Jensenin paketista vielä Cesarin vastuuvapaus, yksi tarkistus Balsitikselta, se on peruttu, eli voimme suorittaa loppuäänestyksen. Äänestys alkaa Cesarista. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 34, 2, 1 hyväksytty. Onnittelut Rova Jensenille näiden lausuntojen johdosta. Seuraavaksi vastuuvapaus yleisen talousarvion vuodelta 2008, pääluokka 3, komissio, kohta 5, tarkistus 1, Kramerilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohtaan yhdeksän, tarkistus kaksi, kohta kohdalta, kaksi osaa. Ensimmäinen osa liittyy matkailuun, toinen sano, alkaa sanoa and welcomes ja niin edelleen loppuun asti. Ensimmäinen osa, äänet puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa, puolesta vastaan tyhjää. Voisimmeko ehkä tämän tarkistaa, tämän toisen osan? Eli toinen osa tarkistuksessa kaksi äänestys alkaa. Vaikka kaikki äänestäneet äänestys päättyy. 19, 17, 2. Hyväksytty. Tarkistus kolme Kramerilta puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Loppuäänestys, vastuuvapaus, pääluokassa kolme, komissiot, toimeenpanevat virastot, äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 34, 3, 0 hyväksytty. Onnittelut rouva Ajala Senderille. Kiitoksia kollegat. Sitten kuljetettavat painekkaat laitteet, mietintö luonnos. Se on oma mietintöni. No, annetaan vaan vähän aikaa ihmisille, että voivat sitten hyödä ja pyöriä ulos. Okay. Okay. Okay. I think in, in future colleagues I'm going to get... No kollegat, ehkä jatkossa haluan ennen ärsystää kahvin, koska nyt se on jo jäähtynyt. No, I'm okay, otherwise I'll be in the toilet. I'll just don't, I'll check it. Okay, colleagues, the next... No niin, kollegat, seuraava kohta esityslistalla on kuljetettavat painekka, painelaitteet. Se on oma mietintöni. Ystävällisesti te hyvät itse olette se minulle antaneet. No oikeastaan haluaisin aloittaa sanomalla, että tämä mietintö nimenomaan käsittelee erityyppisiä kontteja, joita te käytetään, kun kuljetetaan lähinnä erilaisia kaasuja ja näiden kuljetettavien painolaitteiden direktiivin tarkoituksena on tarjota turvallista kuljettamista yli rajojen näiden kaasujen osalta ilman, että tarvitaan mitään hyväksymistä kussakin jäsenvaltiossa. Tämä onnistuu lähinnä siten, että meillä on yhteisiä standardeja suunnittelulle, rakentamiselle ja tarkastuksille ja sertifioinnille kaikessa, kaikissa kuljetettavissa painolaitteissa. Tämä on hyvin tekninen asia, kuten varmasti voitte hyvin kuvitellakin. Ei oikeastaan ole kyse siitä, että tässä muutetaan edes direktiivin sisältöä, vain pelkästään selkeytetään ja yksinkertaistetaan niitä standardeja, joita nyt on käytössä. Tämä tarkistus on käynyt tarpeelliseksi johtuen siitä, että on tullut lainsäädäntömuutoksia muutoksia vuosien saatossa. Mukaan on otettu muun muassa myös kansainvälinen sopimus, joka liittyy kuljetettaviin painolaitteisiin. Nykyinen lainsäädäntö on hyvin mutkikasta ja jopa ristiriitaistakin, siksi minä pyrin saattamaan sen kansainvälisten sopimusten mukaiseksi. Tarkistuksissa on selvennyksiä näiden painolaitteiden määritelmiin. Siinä vedotaan komissioon, että annetaan suuntaviivoja, jotta voidaan helpottaa käytännöllistä täytäntöönpanoa määräyksissä. Halutaan myös selvennystä sille, että voidaan arvioida, missä määrin noudatetaan määräyksiä silloin, jos käytetään laitteita pelkästään kansalliselta tai alueelliselta pohjalta. Minä olen tehnyt tarkistuksia ja olen niistä puhunut neuvoston kanssa. He tyytyvät tarkistuksiini. Neuvosto ei ole mitään muutoksia sekään tehnyt komission tekstiin. Olen iloinen näistä neuvoston selvennyksistä. Nekin näkyvät minun tekemissäni muutoksissa mietintöön. Mitä sitten tulee tähän komiteamenettelyyn tai delegoidut säädökset, ties minkä nimi se ovatkaan, niin totta kai odottelemme vielä toimijoiden välistä sopimusta uusista määräyksistä. Tällä välin olen tehnyt tarkistuksia niin Ne pyrkivät säilyttämään meidän toimivaltamme meidän oikeudellisen yksikkömme osvita mukaiseksi. Me joudumme kuitenkin odottelemaan uusista määräyksistä toimielinten välistä sopimusta liittyen delegoituihin säädöksiin ennen kuin saadaan sopimusta vielä ensimmäisessä käsittelystä. Toivoisin kuitenkin, ettei tulisi lisää tarkistuksia enää. Näin voitaisiin edetä ensimmäisen käsittelyn pohjalta. Tässä tilanne mietinnön kohdalla. Toivottavasti tämä nyt selvitti, mistä on kyse ja mitä peräänkuulutamme. Toistan siis, haluamme saada aikaan yhdenmukaistetun järjestelmän kautta unionin mutta niin, että siihen otetaan mukaan myös kansainväliset sopimukset, joita on syntynyt näiden kuljetettavien painolaitteiden osalta. No niin, minä lopetan tähän, herra Koch. Ja, vielen Dank, Herr Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin EPPn puolesta kiittää teitä tästä hyvin kattavasta työstä ja samalla kiittäisin komissiota aloitteesta. Kuten sanoitte, kyse on teknisluonteisesta mietinnöstä. Tavoitteet ovat kuitenkin hyvät. Eli korkea turvallisuuden taso, sitä on perään kuulutettava silloin, kun kuljetetaan tällaisia säiliöitä unionin rajojen sisällä. Tarkoituksena on poistaa vain ja ainoastaan ristiriitaiset eroavaisuudet kansainvälisten ja eurooppalaisten määräysten välillä. Pari vuotta sitten hyväksyimme direktiivin koskien vaarallisten aineiden tie-, vesi- ja rautatiekuljetuksen alalla, niin niihin liittyenhän tämä tarkistus liittyy. Ja tarkoituksena on tietenkin aina myöskin virtaviivaistaa lainsäädäntöä Euroopan unionin tasolla ja siihen tällä pyritään, eli tavoitteen asettelu on kunnossa. Mutta yksi kysymys, ja se liittyy artiklan 12 alakohtaan 3 ja muutamiin muihinkin kohtiin. Mutta täällä viitataan irroitettavat osat uudelleen täytettävissä laitteissa. Mielestäni tämä liittyy myöskin muihin kuin uudelleen täytettäviin, kuljetettaviin painelaitteisiin, eikö vaan? Siinäpä kaikki, kiitoksia. Herra Sterk seuraavaksi. Äh, kiitoksia herra puheenjohtaja. Kollega Meissner on varjoesittelijämme ja hänen nimissä haluaisin kiittää teitä tekemästänne työstä. Tämä on kieltämättä teknisluonteinen asiakirja ja olemme täysin samaa mieltä kanssanne. Erittäin tärkeää on se, että otamme käyttöön Euroopan laajuisen toimintamallin, joka lisäksi myöskin huomioi kansainväliset määräykset – turvallisuuden merkitystä ei tässä yhteydessä voida korostaa liikaa ja viittaisin siihen, mitä tapahtui Italiassa Viarezzossa vuosi sitten. Tällainen tankki hajosi ja noin kymmenen henkilöä menehtyi tämän onnettomuuden yhteydessä, joten kyllä mielestäni meidän tulee pitää turvallisuustasoa mahdollisimman korkealle ja tästäpä syystä olemme valmiita kulkemaan viitoittamallanne tiellä. Kiitoksia. Kiitos. Haluaako joku muu puhua tästä? No, Leini sitten komissio, kuka komissiosta on? Herra Paskorelli, totta kai. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Herra Paskorelli, voisitko vastata Kohille? Käsittääkseni minäkin olen sitä käsitellyt, se on aika relevanttia. No, vastaan ensin herra Kohille ja voin vakuuttaa hänelle, että nämä ei uudelleen täytettävät painolaitteet ovat myös mukana kokonaisuudessaan tässä direktiivissä, mutta koska ne eivät ole täytettäviä uudelleen, ei sillä ole merkitystä, miksi sitä nyt englanniksi kutsutaankaan, onko ne purettavia, onko sinne irrotettavia osia vai ei, koska ne eivät ole täytettäviä uudelleen käytön jälkeen ne poistetaan, hävitetään. Eli siinä ei tarvitse tätä hyväksymismenettelyä uudelleen. Että kyllä tämä murhe on huomioitu, mutta ei siinä ole tavallaan mitään ongelmaa irrotettavien osien osalta näissä ei uudelleen täytettävissä painolaitteissa. Nimittäin kun se on käytetty, se heitetään pois. Irrotettavien osien kanssa ei ole ongelmia. Oikeastaan minulla on hyvin vähän niitä lisättävä siihen, mitä esittelijä totesi. Kiitokset kovasti muuten hänelle, myös jo täällä puheenvuoron pitäneille, koska he ovat tarkkaan esitelleet tilannetta. Ainoa juttu, jonka lisäisin, on se, että tämän tekstin hyväksyminen on suuren hädän alla, koska ala odottaa kovasti näitä päätöksiä, koska lainsäädäntö on muuttunut kovin paljon. Komissio voi hyväksyä kaikki tarkistukset, jotka esittelijä on ehdottanut. Totta kai edellyttäen, että päästään yksimielisyyteen myös delegoidusta säädöksistä, kun vielä odotetaan kautta linjan sopimusta toimielinten kesken. Tässä on hiukkasen hätää tämän tekstin kanssa ja siitä lainsäätäjät ovat samaa mieltä, koska jäsenvaltioilla on omat kansainväliset sitoumuksensa näin niin kuin laajemmissa puitteissa vaarallisten aineiden kuljetusten kohdalla ja varsinkin kuljetettavien painolaitteiden kanssa. Ne tulevat YK-tasolla voimaan vuonna 2011 ensimmäinen heinäkuuta ja sitä ennen jäsenvaltiot tarvitsevat aikaa siirtääkseen direktiivin kansalliseen lainsäädäntöön ja sitten ruveta täytäntöön panemaan. Eli mitä nopeammin saadaan sopimus kahden lainsäädäntöelimen kesken, sitä parempi myös jäsenvaltioille. Kiitoksia. Kiitos. Aikataulu tätä varten määräaikatarkistuksille 25. maaliskuuta ei helmikuuta puheenjohtaja korjaa. Tarkistuksia käsitellään 22. maaliskuuta äänestys seuraavana päivänä, 23. maaliskuuta ja toivottavasti täysistunnossa äänestys 2010. Haluan tässä ensimmäisen käsittelyn sopimuksen tätä korostaa, mutta tässä omat muodollisuudet määräaikoina ja muutenkin aikataulun kohdalla. Selvä. No, tyytyivätkö kaikki tähän? Selvä. Voimme mennä kestävän tulevaisuuteen liikenteelle, herra Mathieu Grosch. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Tänään siis keskustelemme ensimmäistä kertaa tästä valiokunta-aloitteisesta tekstistä. Ja haluaisinkin heti alkuun kiittää varjoesittelijöitä ja muita kollegoja siitä, että ovat jo heti alkuvaiheessa esittäneet tärkeitä ajatuksia ja kommentteja, jotka yritin sitten myöskin saada tähän tekstiin mukaan. Toinen asia, jonka haluaisin vielä mainittavan, on se, että tämä asiakirja on jatkossakin mielestäni työasiakirja. Ja ehkäpä meidän pitäisi pitää tätä eräänlaisena valkoista kirjaa alustavana asiakirjana, jota ei tulisi täyttää liiallisilla yksityiskohdilla, vaan meidän tulisi paneutua yksittäisiin tärkeisiin asioihin. Mitä tulee johdantosan kappaleisiin ja muihin kohtiin, niin meidän tulisi nähdä ne yhtenä kokonaisuutena. Jos joku asia ei ole mainittuna jossain kohdassa, niin se löytyy kyllä jostain muualta. Minä uskon, että se riittää. Tärkeitä kohtia ovat mielestäni seuraavat. Ensinnäkin valiokuntamme on kiinnostunut kehittämään kuljetuksen kautta Euroopan unionin alueita ja maita. Ja meidän tulee siis korostaa liikenteen merkitystä. Palaan tähän useampaan otteeseen. Eli liikenteen kautta saadaan maiden ja alueiden kilpailukykyä tehostettua. Sitten toinen asia. Taloudellisestikin tällä on suuri merkitys. Ja näin pääsenkin kolmanteen osa-alueeseen, et, eli liikenteellä on suuri merkitys elämänlaatua ja terveyttä silmällä pitäen. Ja nämä asiat löytyvät myöskin monista EUn ohjelmista. Mitä tulee ilmastonsuojelupaketista, pakettiin, niin se on edelleenkin tärkeä kokonaisuus, eli tämä 2020 strategia, ja kyllä meidän tulisi tässä pyrkiä pysymään vetovastuussa, koska tämä on ö, poliittisesti mielenkiintoinen asia, jonka muutkin haluaisivat omia itselleen, joten meidän tulisi pitää tämä omana asiana. Ja sitten mitä tulee johdonmukaisuuteen. Sitä kaivataan myöskin liikennesektorilla, sillä liikennesektoriahan ei voida pitää eristäytyneenä alana, vaan sehän vaikuttaa sekä ympäristöön suoraan että myöskin sosiaaliseen ulottuvuuteen, työllisyystilanteeseen ja taloudelliseen kehitykseen eri unionin maissa. Me kritisoimme komissiota siitä, että tietyt tukitoimenpiteet toimenpiteet, ovat edelleenkin tarpeen, jotta voidaan saavuttaa nämä tarkkaan määritellyt tavoitteet. Ja tavoitteista puhuttaessa todettakoon, että meidän tulee määritellä tavoitteet vielä tarkemmin ja palaan siihen tässä toisessa osiossa. Sillä kun alueet haluavat valmistautua tuleviin vuosikymmeniin, niin kyllä meidän pitää määritellä tavoitteet selkeämmin ja tämäkin asia mainitaan tässä asiakirjassa. Mitä tulee sitten itse tavoitteeseen? näihin ehdotuksiin, niin olen sitä mieltä, että yhtäältä meidän täytyy korostaa kaupunkialueen liikkuvuutta, sillä 80 prosenttia kansalaisista asuu kaupunkialueilla. Joten kyllä mielestäni tämä multimodaalisuus on tarpeen kaupunkialueilla. Ja lisäksi meidän täytyy myöskin vahvistaa lähiliikennejärjestelmiä. Ja mikäli jotain numeeristakin saataisiin asiakirjaa, niin se olisi hyvä asia liikenteen kysyntä kasvaa kasvamistaan ja minun mielestäni tässä syntyy eri liikennemuotojen välille kilpailua. Ja tästäpä syystä toivoisin, että me pyrkisimme tällaiseen yhteen toimivuuteen, eli liikennemuotojen väliseen yhteistyöhön. Toki tiedämme, että meidän täytyy huomioida myöskin tehokkuusaspektit. Eli meidän täytyy tarkistella sitä, että onko tästä yhteistyöstä talouden, sosiaalisen ulottuvuuden ja ympäristön kannalta hyötyä. Eli ettemme katsoisi vain ja ainoastaan pelkkää taloutta. Ja sitten seuraavaan asiaan. Meidän täytyisi pyrkiä löytämään monia toimintamalleja. Niin kuin energiapuolella meillä on tällainen energiasekoite olemassa monien toimintamallien sekoitus, mutta meidän tulisi pyrkiä pienentämään hiilijalanjälkeä ja sehän on nyt tällä hetkellä päivän iskusana ja tämä liittyy myöskin liikenteeseen. Ja se edellyttää myöskin taloudellisia virikkeitä. Niihin tulisi panostaa eikä niinkään sanktioihin, koska sanktiot johtavat yleensä siihen, että valtion kassa paisuu, mutta tilanteeseen ei tule oikeastaan mitään muutoksia. Sitten siis tämä tehokas yhteistyö, se on toimiva ratkaisumalli, eli liikennemuotoja tulisi soveltaa tehoikkaimmalla mahdollisella tavalla, ottaen huomioon jo mainitsemani kriteerit. emme tietenkään saa unohtaa sisämarkkinoiden täytäntöönpanoa. Tähän liittyen voidaan sanoa yhtäältä, että päätökset täytyy panna täytäntöön ja jatkossa meidän tulisi kyllä paneutua enenevässä määrän, määrin siihen, että olemassa olevaa lainsäädäntöä pannaan todellakin täytäntöön ja tehokkaasti täytäntöön kansallisella tasolla ja katsomaan, että onko tällä hetkellä havaittavissa kilpailua vääristäviä viivästyksiä täytäntöönpanon puolella olemassa. Esimerkiksi rautatieliikenteen puolella on olemassa ongelmia ja markkinoiden avautumiseen liittyen on olemassa ongelmia, jotka sitten johtavat kilpailun vääristymiseen. Koulutus. Se on mielestäni edelleenkin tärkeä osa-alue, koska koulutuksen kautta työntekijöiden koulutustaso kasvaa, mutta myöskin palvelun taso kohoaa. Ja se tulee jatkossa vaikuttamaan eri liikennemuotoihin. Ja siksipä ehdotankin, että me perustaisimme tällaisia tietotaidon keskuksia. Miksi? No, emme voi hyväksyä sitä, että yhtäältä laadimme direktiivejä, joissa korostetaan koulutuksen merkitystä, mutta toisaalta sitten jäsenvaltioille emme anna mahdollisuuksia vastaamaan tähän haasteeseen, eli tarjoamaan tällaista korkeatasoisempaa koulutusta. Asiasta on keskusteltu jo hyvin pitkään ja monissa jäsenvaltioissa on muun muassa mainostettu sillä, että ajokortin voi saada kolmessa neljässä viikossa, toisessa jäsenvaltiossa taas kolmessa neljässä kuukaudessa, joten kyllä me tarvitsemme johdonmukaisuutta ja se on melko tärkeä asia. Ja mitä tulee sitten tutkimukseen ja käynnissä oleviin toimintamalleihin, minä uskon, että nykyiset ohjelmat toimivat hyvin ja niitä tulisi jatkaa ja seurata. Viitata se nyt Open Skies-ohjelmaan ja turvallisuusaspektiin. Se on tietenkin yksi liikennemuotoihin liittyvän politiikan painopistealue myöskin kiskoliikenteen puolella, mutta palaan siihen myöhemmässä vaiheessa. Mitä tulee sitten näihin jo esillä olleisiin virastoihin. Me tarvitsemme virastoja, jotka ovat yhtäältä tehokkaita, eli ei sellaisia, jotka vain jauhavat eri asioita, vaan että ne todellakin kantavat kortensa kekoon konkreettisellakin puolella. Mutta lisäksi niiden tulisi toimia myöskin eräänlaisina sääntelijöinä. Ja jos näin toimitaan, niin minä uskon, että virastojen asema korostuu, korostuisi entisestään. 74 prosenttia liikennevirroista kulkeva tällä hetkellä tiellä on ihmeellistä, että meillä ei ole olemassa siihen liittyvää virastoa. Me tarvitsemme siis lisää turvallisuutta tällaisen viraston kautta ja lisäksi virastoa tarvitaan pullonkaulojen vähentämiseksi. Niitähän on olemassa eri aloilla ja eri maissa, joten kyllä me tarvitsemme säätelevää virastoa, ei sellaista virastoa, joka nyt vain on olemassa, jotta ihmiset pääsevät puhumaan aamusta iltaan, vaan me tarvitsemme jotain konkreettista. Ja mehän tiedämme, että tutkimuspuolelta voimme saada lisää turvallisuutta, tehokkuutta, toimivampaa logistiikkaketjua – minä uskon, että siitä hyötyvät sekä kansalaiset, talous, ympäristö ja niin poispäin. Ja tämä asia on tullut ilmi jo silloin, kun keskustelimme toimivaltuuksen jako. Sitten tämä liikennerahasto, näin tämän itse nimesin tämän lapsen, me tarvitsemme todellakin tällaista rahastoa siitä syystä, että jos me haluamme toimia todellakin uskottavasti, mutta meillä ei ole riittävästi varoja käytettävissä, niin silloin ajaudumme siihen vanhaan tuttuun tilanteeseen, eli että komissaarista toiseen prioriteetit muuttuvat riippuen siitä, mistä äh, maasta ja miltä alueelta he ovat kotoisin, niin, mutta silti mitään ei tapahdu. Eli me tarvitsemme rahastoa, jolla, joka voi myöskin toimia käytettävissä olevin varoin ja sen pitäisi myöskin tarjota mahdollisuutta integroidun politiikan toteuttamiseen. Ja juuri kun puhumme tästä uudesta budjetista, niin ehkäpä siinä suhteessa pitäisi ottaa huomioon myöskin tämä rahastokysymys. Ja rahastoon liittyvä toinen keskeinen tärkeä seikka liittyy läheisesti myöskin eurovinjettiasiaan, eli tähän korvamerkitsemisasiaan. Vaikeat ajat koittavat, jos vaadimme jäsenvaltioilta jotain sellaista, että heidän keräämänsä varat annetaan liikkuvuuden käyttöön. Mutta mikäli meillä olisi käytettävissä tällainen hyvin painava rahasto, ja siitä olisi hyötyä jäsenvaltiolle ja jäsenvaltiot sitten taas olisivat valmiita panostamaan tähän mobiliteettiin, rahastoon panostamalla, niin minä uskon, että sitä kautta pääsemme eteenpäin ja pääsisimme eroon tästä korvamerkitsemisongelmasta. Eli tästäpä syystä liikennerahastosta olisi hyötyä liikennemuodosta riippumatta. Viittasin jo satama- ja meripolitiikkaan Eli me todellakin tarvitsemme TEN-verkostoja tukevaa toimintaa ja tietenkin me tarvitsemme rahastoa juuri niillä aloilla, joilla Euroopan laajuista yhteistyötä voitaisiin tehostaa entisestään. Se on eräänlainen virike ja se olisi johdonmukaista toimintaa. Ja sitten lopussa viittaan myöskin mitattavissa oleviin tavoitteisiin. Mielestäni viime aikoina on ollut havaittavissa erityisesti tieliikenteen puolella, että vain siellä meillä oli mitattavissa olevia tavoitteita ja pystyimme sitten katsomaan, miten tehokkaita olemme to- tehokkaina olemme toimineet eri maissa ja Euroopan unionissa. Ja mikäli me haluamme nyt määritellä tavoitteita seuraavaa kymmentä vuotta silmällä pitäen, niin se edellyttää kyllä selkeämpää EU-politiikkaa jotta kansalaiset ymmärtävät, mistä on kyse. Me tarvitsemme painopistealueita ja sitten me tarvitsemme myöskin rohkeutta, eli että me näytämme, mihin me pyrimme ja sitten voimme vertailla saavutuksia näihin tavoitteisiin. Kaiken A ja O on tietenkin turvallisuus. Nämä mainitut luvuthan perustuvat näihin ennusteisiin, jotka ovat hyvin todennäköisiä tuloksia. Toinen asia taas liittyy kaupunkiliikenteeseen ja voidaan sanoa, että 80 prosenttia liikenteestä tapahtuu kaupungeissa ja kyllä siellä täytyy siis jotain myöskin tapahtua. Sitten ympäristö, energiakysymys, eri liikennemuodot tulevat täällä mainittua. Siis tässä on tällainen luettelo, tätä voidaan siis jatkaa tai ly lyhentää tarpeen mukaan, mutta olen kuitenkin tyytyväinen, olisin tyytyväinen, jos voisimme pidättäytyä ajatuksessa, e- eli että meillä olisi mitattavissa olevia tavoitteita. Siinäpä kaikki. Kiitokset tarkkaavaisuudestanne ja toivon, että tulevien viikkojen aikana voimme muiden ryhmien kanssa tämän asiakirjan pohjalta keskustella hyvinkin hedelmällisesti tästä aihealueesta. Kiitoksia. Uh, Kiitos herra Grosch tästä kattavasta alustuksesta. Herra, herra Elka Drau, STn puolesta. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kollega Magdalena, joka toimii varjoesittelijänä, niin tulee täydentämään omia huomioitani tuossa hetken kuluttua, mutta muutama huomio kuitenkin omalta osaltani. Tämä on tietenkin tärkeä asiakirja, erityisesti jatkossa, koska se luo tulevien vuosien työskentelyn suhteen pohjan erityisesti valkoista kirjaa silmällä pitää. Minä uskon, että tältä pohjalta voidaan todellakin lähteä mainiosti liikkeelle. Tässä viitataan siihen, mitkä ovat tämänhetkiset tarpeen. En nyt lähde setvimään näitä yksityiskohtia, varsinkaan niistä, joista olemme samaa mieltä, mutta mielestäni tiettyjä asioita täytyy vielä tarkin, tarkentaa. Täällä viitataan muun muassa monien menetelmien yhteensovittamiseen ja liikennemuotojen yhteen toimivuuteen. Se on ihan hyvä asia. Tämä modal shift-asiakin tulee mainittua. Minun mielestäni nämä kuitenkin liittyvät toisiinsa. Eli me tarvitsemme yhteistyötä, mutta tiettyä siirtymää eri liikennemuotoihin. Meidän täytyy miettiä, että miten se olisi mahdollista. Meidän täytyy myöskin tukea rahoituksellisesti hyviä käytänteitä. Meidän tulisi luopua näistä sanktiokäytänteistä. Ulkoisten kustannusten hän on viitattu. Me tiedämme, että jatkossa kustannukset tulevat kasvamaan ja tämä voitaisiin tulkita eräänlaisena sanktiona, mutta se on tarpeellinen sanktio, jos se nyt tällä tavalla halutaan muotoilla. Meidän tulisi pyytää komissiota esittämän ehdotuksensa ulko, ulkoisten kustannusten sisäistämisen kaikkien liikennemuotojen osalta. Se on ajatus, jota tulisi kyllä ö, vielä tarkas, tarkemminkin katsoa. Niin, sitten markkinoiden avaamiseen. On tietenkin selvää, että me tarvitsemme markkinoiden avaamista. Se ei saisi olla itsestään mm, selvyys, vaan eräänlainen tavoite, johon pyrimme. Lisäksi me kaapa, kaipaamme eurooppalaista lähestymistapaa ja uskoakseni Euroopan komissio voisi kantaa tällä saralla kyllä kortensa kekoon. Kun sitten viitataan Euroopan unionin erillisvirastoon, Täällä on yksi kappale siihenkin liittyen. No tähän liittyen tekninen yhteentoimivuus on erittäin tärkeässä roolissa ja ehkäpä meidän tulisi katsoa, millä tavalla Euroopan rautatien liikenteen toimivuudesta vastaava virasto on toiminut ja meidän täytyy katsoa myöskin, mitä tapahtui viime viikolla Belgiassa ja mitä oltaisiin voitu tehdä toisin. Eli kyllä me voisimme tätä virastoasiaa vielä vielä tutkiskella tarkemminkin. Ehkäpä tämä voisi, voitaisiin jollakin tavalla linkittää tähän kaupunkiliikenteen kehittämiseen. Sitten ITS-asiaan liittyen, sekin on tärkeä osa-alue. Ehkäpä meidän tulisi pohtia sitä, miten pääsisimme vielä nopeammin eteenpäin, eli saisimme vähän vauhtia tähän projektiin. Ja sitten, mitä tulee mitattavissa oleviin tavoitteisiin, sinänsä hyvä ajatus – parlamentissa Euroopassa yleensäkin meidän tulee muotoilla mitattavissa olevia tavoitteita, mutta en vielä voi sanoa, että ovatko nämä esimerkit ne kaikista tärkeimmät. Näihin täytyy vielä paneutua tar- tarkemmin. Mutta sinänsä ajatuksellisesti tämä on ihan hyvä asia. Kiitoksia. Kiitoksia. Puhun nyt es- varjoesittelijä Gispekin puolesta. Hän tällä hetkellä on vaalipiirissään eikä päässyt tänne paikalle. Kaikki, varmaan, kaikki varmaankin ymmärtävät, että hänen oli pakko jäädä vaalipiiriinsä kampanjoimaan. Varjoesittelijän puolesta ensinnäkin kiitos sanat kaikille siitä, miten tätä työtä on tehty. Hän on tehnyt hyvää yhteistyötä muiden varjoesittelijöiden kanssa tätä asiakirjaa laadittaessa. Sitä hän halusi korostettavan. Sillä on erittäin tärkeää jatkakeskusteluja silmällä pitäen, että me saamme vahvan enemmistön tämän projektin taakse silloin, kun neuvottelemme siitä, mitä me oikein tahdomme. Eli että meillä on voimakas rintama takanamme, kun keskustelemme komission ja neuvoston kanssa. Se on hyvä lähtökohta. Sitten toinen seikka. Me tarvitsemme selkeitä hyvin muotoiltuja kannanottoja ja tästäpä syystä juuri tämä kohta, jossa viitataan mitattavissa oleviin tavoitteisiin, niin tämä on erittäin tärkeä asiakirjan osio. Ja mikä etteikö tässä voitaisiin mainita myöskin esimerkkejä se, että sanotaanko täällä, että loukkaantuneiden määrää vähennetään 40 prosentilla tai 50 prosentilla. Sillä nyt ei ole niin suurta merkitystä ainakaan tässä vaiheessa, mutta tärkeintä on, että meillä on olemassa tietynlainen tavoite, johon me pyrimme. Esittelijä korostaa tehokasta liikennemuotojen välistä yhteistyötä. Se on tietenkin hyvin merkittävässä asemassa. Kun katsotaan eri liikennemuotoja ja niiden yhteistyön mahdollisuuksia, niin minä uskon, että sitä kautta löytyy todellakin ratkaisut tämänhetkisiin mobiliteettiongelmiin. Tietenkin jokaisella liikennemuodolla on omat hyvät puolensa, mutta myöskin huonot puolensa, joten meidän tulisi hyödyntää näitä hyviä puolia kaikista liikennemuodoista. Sitäkin tulisi korostaa myöskin tässä asiakirjassa. Ja mitä tulee rahoitukseen, sekin on tärkeä osio meidän täytyy tehdä vielä ponnekaammin työtä sen puolesta, että unionilla olisi suurempi rooli tässä työssä. Jäsenvaltiot ovat tietenkin aina halukkaita tekemään hyvää työtä, mutta antaa unionin maksaa viulut. Se on se lähestymistapa. Mutta jos sitten taas jäsenvaltiot joutuvat maksamaan syntyvät laskut, niin sitten tämä into laantuukin hyvin nopeasti. Sitten erillisvirastoihin liittyvä osio on myöskin tärkeä. Ja on hyvä, että tässä viitataan myöskin tieliikenteeseen liittyvästä virastosta, sillä mehän tiedämme, että me tarvitsemme joka alueeseen liittyen oman viraston. Olet aivan oikeassa tässä suhteessa. Mutta yksi kysymys. Kun katsotaan tätä tavoiteluetteloa. Siellä mainitaan myöskin CO2-päästöjä ja siellä vertailulukuna on vuosi 2010, mutta ilmastopaketissahan lähdetään liikkeelle vuodesta 2005, joten olisikohan parempi, että me käytämme samaista vertailuvuotta, eli vuotta 2005, sellainen kysymys siis. Minulta ja sitten ryhmäni puolesta kysyisin, että Olisikohan parempi, että me korostaisimme vaihtoehtoisia polttoaineita. Esimerkiksi innovaatio-osiossa viitattaisiin sähköautoihin. Eli mielestämme unionin tulisi panostaa tähän enenevässä määrin. Lisäksi vielä henkilökohtainen kiitos tekstin laatijalle siitä, että viittaatte näin päättäväisesti myöskin sisämarkkinoiden toimivuuteen. Me tarvitsemme yleishyödyllisiä palveluita, se on itsestään selvä asia, mutta tilanne on edelleenkin sellainen, että jäsenvaltiot eivät välttämättä halua luovuttaa liikenteeseen liittyvää toimivaltaansa unionille ja parantamisen varaa tällä saralla kyllä on olemassa. Tällä hetkellä itse laadin mietintöä lyhyiden matkojen sisävesiliikenteeseen liittyen, joten silläkin saralla on otettava huomioon sisämarkkinoiden toimivuus ja hallinnollinen työtaakka. Ja tiedätte, miten hankalaa jo pelkästään tämä kieliongelman käsittely on. Joten meidän tulisi varmistaa jollakin tavalla, että sisämarkkinat toimivat paremmin, ei ainoastaan sääntelypuolella, vaan myöskin TEN-verkostojen rahoituksen saralla. Eli että tavarat todellakin liikkuvat ihan oikeasti, eivätkä ainoastaan paperilla. Varmaankin tulemme käymään vielä mielenkiintoisia keskusteluja. Suurimmalta osalta meidän ryhmämme on valmis tukemaan teitä, mutta on täällä olemassa pieniä juttuja, joita täytyy vielä tarkentaa, esimerkiksi nämä itse tavoitteet ja prosenttiluvut, mutta mielestäni tämä on jo melkoinen harppaus oikeaan suuntaan. Kiitoksia. Ja seuraavana vihreiden puolesta kollega Lichtenberger. Herzlichen Dank. Niin, sydämelliset kiitokset tästä kattavasta asiakirjasta. Ja monia positiivisiakin seikkoja täältä löytyy. Minä uskon, että siltä pohjalta on hyvä lähteä jatkossa tästä asiasta keskustelemaan. Mitä tulee alakohtaisiin tavoitteisiin, nekin ovat positiivisia, varsinkin kun ne ovat näin konkreettisia. Ja mielestäni ne ovat myöskin realistisia tavoitteita, mutta toivoisin vielä enemmän selkeyttä. <laughs> Ähm, um Thank you. <laughs> Terveydeksi. <laughs> Niin, kun puhumme kaupunkiliikenteestä, niin meidän täytyy varmistaa yhtäältä liikkuvuus mutta meidän täytyy määritellä liikenne vielä tarkemmin. Siis liikkuvuushan liittyy moniin aloihin ja tasamaan tallaa ja tulkitsee liikenteen oikeastaan vain autoksi. Liikenne on yhtä kuin auto, joten kyllä me tarvitsemme hiukan selkeämpää jaottelua. Sitten toinen asia. Kun puhumme tulevaisuudesta, niin meidän ei tulisi välttyä välttää käsittelemästä tätä model split-asiaa. Ehkäpä tämä yhteen toimivuus voitaisiin mainita, mutta meidän tulee kuitenkin vielä selkeämmin sanoa, että mikäli liikennevertoja ei siirretä erityisesti kaupunki, kaupungissa esimerkiksi kiskopuolelle, niin jos sitä ei tapahdu, niin silloin emme voi myöskään saavuttaa näitä asetettuja tavoitteita. Vaikka hakkaisimme kaikki Brasilian metsät biopolttoaineen tuottamiseksi, niin silti se ei riitä. Eli tämä täytyy vain sanoa selkein sanakääntein. Joten kyse on todellisesta siirtymästä eri liikennemuodon käyttöön. Ja näin voisimme välttyä turhalta liikenteeltä. Eli nämä ovat perustavaa laatua, olevi, perustavaa laatua olevia kysymyksiä. Ja kun viitaan tässä tarpeettomaan liikenteeseen, niin mielessäni on ö, aluekehityssuunnitelmat ja työn ja kodin välinen kasvava etäisyys. Otetaankoon esimerkkinä Bryssel. Bryssel on oiva esimerkki siitä, miten asioita ei tulisi hoitaa. Joten kohta neljä tässä luettelossa on oikeastaan jo melko lailla ristiriidassa näiden positiivisten huomioiden suhteen. Eli kyllä me tarvitsemme selkeitä tavoitteita. Eli liikennesektorilla tarvitsemme siirtymistä muihin liikennemuotoihin, mikäli haluamme saavuttaa asetetut ympäristölliset tavoitteet. Muutoksia tulee tietenkin tapahtumaan, se on selvä. Ja sitten vielä yksi huomio. Hetkinen, mistä se kohta löytyykään? Nämä mainiot liikenteen hyödyt taloussektorin puolella. On tietenkin selvää, että nekin täytyy mainita. Eli että erityisesti tieliikenne, mutta kun puhutaan melusta, niin myös rautatieliikenteellä on negatiivisiakin vaikutuksia. Melu laskee elämänlaatua, aiheuttaa sairauspoissaoloja ja aiheuttaa ongelmia aluesuunnittelun saralla. Eli se johtaa oikeastaan maalta pakoon. Ja esimerkkejä löytyisi vaikka kuinka monia, ja asia tulisi myöskin mainita tässä asiakirjassa. Eli kyllä nämä asiat tulisi tässä vielä myöskin mainita. Jos haluamme todellakin ottaa aimo harppauksia kohti toimivaa tulevaisuutta. Sitten tähän modal split-aspektiin. Jos tarkoituksena on toimia tulevaisuus suuntautuneesti, niin meidän täytyy ensinnäkin katsoa liikennemuotojen välistä yhteistyötä, kerosinin verotusta, polttoaineverotuksen muuttamista. Kyllä nämä asiat täytyy mainita. Ja tietenkin meidän on selkeästi esitettävä tähän liittyviä vaatimuksia, ainakin omasta mielestäni. Ja tässä suhteessa tulemme laatimaan myöskin omia tarkistuksiamme. Kiitoksia. Kiitos. Van Dalen. Kiitoksia herra puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Niin, ensinnäkin kiitos tästä asiakirjasta. Lähestymistapa on erittäin hyvä ja tekstin sisältö on on sellainen, että me olemme varmiita tätä tukemaan. Sisämarkkinoiden toimivuus on kaiken A ja O. Siihen on tässäkin asiakirjassa panostettu hyvin paljon. Mitä tulee sitten mitattavissa oleviin tavoitteisiin, on erittäin hyvä, että ne tässä mainitaan. Kerrankin sanotaan, mihin pyritään. Tämä on erittäin mieluisa puoli tässä asiakirjassa. Ehkäpä me voisimme miettiä, että voisimmeko olla vielä kunnianhimoisempia esimerkiksi päästöjen vähentämisen suhteen. Olisi hyvä saada tällaisia mitattavissa olevia tavoitteita. Asiakirjasta löytyy myöskin ongelmallisia kohtia. Esimerkiksi tämä k-modaalisuus, se ei oikein miellytä, sillä liikennehän on keskittynyt lähinnä tieliikenteeseen. Ja kun katsotaan viimeistä 20 vuotta, niin liikenteen tehokkuus on kärsinyt johtuen tieliikenteen ongelmista. Ja tämä on aika ongelmallinen kysymys. Ja tästäpä syystä meidän tulisi katsoa sisävesiväyliä ja korostaa sitä kautta tätä k moraalisuutta vaikkakaan en sinänsä tätä k moraalisuutta pidä sillä tavalla hyvänä asiana. Mielestäni on ihan hyvä, että pyritään näitä liikennevirtoja siirtämään muille liikennemu- liikennemuotoihin. Ja meidän tulisi välttyä myöskin turhan byrokratian synnyttämisestä. Viime vuosien aikana erillisvirastoja on syntynyt kuin sieniä sateella, joten kyllä meidän tulisi välttää turhan byrokratian synnyttämistä uusia virastoja perustamalla. Tietenkin se voisi olla ihan mielenkiintoinen ajatus sinänsä, jos sitä kautta saataisiin tehokkuutta aikaiseksi. Jos katsomme, mitä jäsenvaltiotasolla tehdään tällä hetkellä, monissa maissa kamppaillaan varojen puuteen kanssa. Ja siellä pyritään vähentämään virastojen määrää. Mutta mitä me olemme tekemässä? Me vaan olemme synnyttämässä lisää virastoja. Eihän se ole järkevää. Ja mitä tulee tähän rahastoon, siihenkin liittyy sama kommenttini. Eli täällä on aina sanottu, että meidän tulisi lisätä sellaisia rahastoja, jotka tukevat alue- ja, paikallis, alue- ja paikallistason koheisiota jäsenvaltiot, alueet ja paikallistason toimijat kyllä itse tietävät, mitä tavoitteita he kaipaavat liikenteen saralla. Ja ainahan me vetoamme subsidiariteettiperiaatteeseen, joten sitäkin tulisi tässä suhteessa vaalia. Meidän ei tulisi haalia vielä enemmän valtaa ja yrittää sekaantua kaikkiin mahdollisiin asioihin. Eli meidän täytyy pohtia, mikä on EUn tehtävä ja mikä on jäsenvaltioiden tehtävä. Ja minä en usko, että uusi virasto ja uusi rahasto välttämättä parantaisi nykyistä tilannetta. Eli me emme ole valmiita tukemaan tällaista ratkaisumallia. Kiitoksia. Kiitos. Rova Alvarez. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Haluaisin kommentoida vain, että aivan varmasti tämä menettely on ihan normaalia, mutta minulla on ollut aika vähän aikaa perehtyä tähän asiakirjaan ennen kuin sain sen käännetyssä muodossa. Minä haluaisin vähän syventää tietoani, koska tämä on tärkeä asiakirja, kun ajattelemme Euroopan tulevaisuutta ja sen liikennettä. Eli minulla ei ole nyt riittävästi syventävää tietoa antaakseni tyhjentäviä kommentteja. Pyydän anteeksi esittelijältä jo tässä vaiheessa. Ensi vaiheessa minä ymmärsin niin, että tämä asiakirja tulisi korvaamaan vaihtoehtoisen tekstin paperin, jota komissio on meille ehdottanut. Ymmärsin, että tässä on joitakin aspekteja, joita ei ole vielä käsitelty mietinnössä. Ehkä se johtuu siitä, että esit esittelijä. Tämä onkin minun kysymykseni. Onko hän samaa mieltä komission tekemän analyysin kanssa ihan kokonaisuudessaan? Ja jos me puhumme tulevaisuudesta, liikenteen tulevaisuudesta, niin mielestäni tässä parlamentissa pitäisi tehdä analyysi siitä, mikä on ollut tähän mennessä harjoitettua politiikkaa, mikä on ollut sen, tuleva, sen tulos, pitäisi olla vähän kriittisempi Onko edistytty ja miten halutaan eristyä paremmin? Mitä komissio vie eteenpäin? Onko se hyvä? Vai onko se hyvä, mitä esittelijä ehdottaa? Kannattaako sitä viedä eteenpäin? Eli meidän pitäisi nyt analysoida sitä, mitä on tapahtunut viimeisten vuosien aikana. Eli meillä pitää olla hyvin tyhjentävät selitykset siitä, mitkä ovat tämmöiset yleisemmät toteutettavissa olevat tavoitteet ja mitkä ovat prioriteetit. Tämähän on uutta yksi asia mietinnössä, että tässä tehdään kvantifika määrällisiä ehdotuksia. Käännöksessä sanotaan, että tässä on tällaiset mahdolliset muutettavissa olevat tavoitteet, me, mutta me puhumme määräli, määristä. Meillä pitäisi olla tyhjentäviä ennalta, ennalta laadittuja äh, ehdotuksia, mutta jos me haluamme puolustaa tätä, jos puhumme rahoituksesta, meidän täytyy myös käsittää se, mikä rooli on tällä liikenteellä. Sillä on kolmoisrooli, sillä on kolmoistehtävä. Tätä on jo kommentoitu, mutta tätä pitäisi tehdä myös hyvin ennalta ennalta katsottuna taloudellisessa mielessä, sosiaalisessa mielessä ja alueellisessa mielessä. Minä haluaisin tukea tätä erityisesti ja, ja miten esittelijä sanoo, meidän täytyy huomioida talouskriisi ja mikä rooli sillä voi olla, mikä rooli sillä on. Kun puhumme tavoitteesta, minä olen sitä mieltä, että turvallisuus ansaitsee ihan oman lukunsa, koska se heijastuu monista tekstin muista osa-alueista – se kuultaa kajastaa sieltä läpi, mutta mehän tiedämme näistä viimeaikaisista tapahtumista, jotka liittyvät turvallisuuteen, niin kyllä se ansaitsee oman lukunsa ensisijaisena prioriteettina. Tää, täällä on jo kommentoitu turvallisuutta, mutta äh, kyllähän me tiedämme, kuinka tärkeää tämä on security for safety asia koska liikenteen tulevaisuudessa, on perustuu kyllä turvallisuuteen. Meidän täytyy muistaa, ketkä ovat vastuussa turvallisuudesta. He eivät aina puhu samalla kielellä kuin meidän. Meidän täytyy muistaa, että tulevaisuudessa, tulevaisuudessa turvallisuus on tärkeää. Meidän täytyy muistaa, ketkä ovat tu, tu, vastuussa siitä. Meidän täytyy muistaa, mikä on tämä liikenteen liikkuma-alue. Meillä täytyy olla säännöt ja normit ja meidän täytyy olla vastuullisia yhteistyötoimijoita silloin, kun puhumme turvallisuudesta. Mitä tulee sisämarkkinoihin ja kohesiopolitiikkaan, on hyvin tärkeää, että kun muistamme turvallisuuden, pidämme sen mielessä, niin pidämme mielessä myös tämän alueellisen integrointitavoitteen. Ja alueellisessa integraatiossa tarkoitan sitä, että siellä olisi yksi osio, josta herra Gross jo puhui, eli sisämarkkinat. Olen ihan samaa mieltä tämän äh, kanssa. Tämä on avaintekijä kun ajattelemme taloudellista unionia, minä vahvistaisin tätä veisistä vieläkin pidemmälle puheessa kansalaisista ja alueista. Ei tarkoita sitä, että teemme työtä vain sen eteen, että ei olisi rajoja, mutta me haluamme myös auttaa tämmöistä lähentymistä, lähestymistä taloudellisessa toiminnassa sisämarkkinoilla, koska meillähän on tässä hanke, joka menee paljon pidemmälle kuin tavarakuljetuksessa. Emme puhu vain sisämarkkinoista, mehän voisimme puhua alueista ja maista ja kansalaisista. Näin ollen alueellinen koheesio avaintekijänä on mielestäni prioriteettitavoitteena kaiken tämän ohella. Tässä on myös uusia tekijöitä tämä liikennemuotojen yhteensopivuus tai kohmodaliteetti, Herra Gross puhui tästä jo paljon, kun puhutaan liikennemuotojen keskinäisestä vaihtuvuudesta tai keskinäisestä yhteensopivuudesta ja toimivuudesta. Meidän täytyy löytää hyvä tasapaino eri liikennemuotojen välillä. Me tarvitsemme lisää tasapainoa eri liikennemuotojen välillä, kuten herra Gross jo sanoi, tätä kohmodaliteettia meidän täytyy löytää hyvä tasapaino jo olemassa olevien liikennemuotojen tavalla ja saada tyhjentävää tietoa enemmän tästä mahdollisesta tasapainosta. Mm, yksi liikennemuoto varmasti on mahdollista löytää, kun puhumme Euroopan liikenteen tulevaisuudesta. Se on rautatieliikenne, koska se on antanut hyvän oman panoksensa. Sen pitäisi olla myös yksi prioriteeteistamme. Meidän pitää puhua turvallisuudesta, kestävyydestä ja integroida paremmin henkilöt ja tavarat tämän liikennemuodon ympärille, eli vahvistaisin tätä tekstiä siltä osin, kun puhutaan rautatieliikenteestä, raideliikenteestä ja meriliikenteestä. E, lopettelen tässä kommentoimalla vielä, että tämä on herra Grossin tekemä mietintö on hyvin arvokas, mutta sit siinä pitäisi puhua vielä ehkä vähän enemmän rahoituksen merkittävyydestä ja tärkeydestä ja uusista liikennemuodoista. Minä haluaisin lisätä uuden teeman tähän. Ehkä se on uudistava. Se voitaisiin puhua eurooppalaisesta liikennepolitiikasta ja sen rahoituspolitiikasta meidän täytyy muistaa investointikustannukset liikennepolitiikassa. Viitan tässä Golden Rule-käsitteeseen. Toivon, että tulevissa tapaamissa ja tarkistusten muodossa voisimme parantaa tätä tekstiä herra Grossin viitoittamaan suuntaan. Ja koska minä haluaisin säilyttää kaikki ne tavat, millä hän on esitellyt tämän asian, ja varjoesittelijänä voisin toivoa, että voisin antaa jotain rakentavaa panosta lisää tähän parlamentin tulevaan mietintöön. Kiitos. Herra Kramer. Ja, äh, ich bedanke mich auch bei dem... Minäkin haluan kiittää esittelijää. Kun keskustelin komission edustajan kanssa Berliinissä liikenteen tulevaisuudesta, tämä oli aika kiistanalainen keskustelu. Monet sanoivat, että voisimme olla tästä yhtä mieltä, koska tässä tekstissä ei sanota oikeastaan yhtään mitään. Ja täällä lopussahan mainitaan nämä mitattavissa olevat tavoitteet. Niihin voidaan sitten peilata tehtyjä toimia. Se on sinänsä positiivinen asia ja pidättekö sitä hyvänä asiana, mutta on tässä myöskin puutteita. Kun puhumme tavoitteista, emmekä kritisoi nykyistä tilannetta, jotta sanoisimme vaan, että tilanne on oikeastaan ihan ok, mutta jotain muuta pitäisi tehdä jatkossa. Se ei ole hyvä lähestymistapa. Mutta puitteet ovat tällä hetkellä aika hankalat. Meidän täytyy lähteä muuttamaan puitteita ja se aspekti puuttuu tästä asiakirjasta. Mehän tiedämme, että äh, kilpailun vääristyminen aiheuttanut tämän hetkisen hankalan tilanteen. Yksi esimerkki lentoliikenteen aiheuttamat päästöt ovat kolme, neljä kertaa suuremmat kuin muiden liikennealojen. Mutta liikennepuolella lentoliikennepuolella on olemassa viisi plussaa, eli alvia ei tarvitse maksaa juuri laisinkaan, ja sitten kerosiinipuolella he säästävät, ja sitten päästökaupan puolelta he saavat 85 prosenttia ihan ilmaiseksi, rautatieliikenteen puolella 100 prosenttisesti on maksettavat, mitään kauttakulkumaksuja ei ole maksettava, ja jos lennot ovat myöhe, myöhässä, niin silloin ei tarvitse maksaa minkäänlaisia korvauksia, kun taas ö, rautatieliikenteen puolella tilanne on aivan toisenlainen. Kyse on eräänlaisista etuoikeuksista, joista meidän täytyy päästä eroon. Kyse ei ole sanktioista, vaan etuoikeuksista, joista täytyy päästä eroon. Tietenkin turvallisuus on kaiken ja A ja O. Hallin ongelma on tietenkin vakava, mutta 40 tuhatta kuolonuhria vuosittain tieliikenteen puolella on tilastojen mukana olemassa. Siihen verrattuna rautatieliikenteen puolella olevat uhrimäärät ovat hyvin pienet, joten kyllä meidän täytyy tämä suhteuttaa todellisuuteen. Ja mitä tulee sitten tähän yhteen toimivuusaspektiin, en tiedä, onko tämä vain lukujen ja asia, asiaan liittyvien termien kanssa kikkailua. Toki tiedän, että kuljetuspuolella tarvitaan myöskin rekkoja, varsinkin lyhyillä matkoilla, mutta me emme tarvitse vain ja ainoastaan yhteistoimintaa. Eli tässä on olemassa tietty ristiriita. Kolmosessa sanotaan jotain muuta kuin kohdassa neljä. Täällä viitataan muun muassa tehokkaaseen käyttöön. Mutta tehokas käyttö onnistuu vain ja ainoastaan sitä kautta, että tieliikennettä tehostetaan, mutta ongelmana on juuri se, että tieliikenne nauttii melkoisista taloudellisista, taloudellisista tuista. No, lukuja tässä siis mainitaan, mutta yksi keskeinen luku puuttuu komission asiakirjasta ja myöskin Grossin asiakirjasta, mutta Berliinissä se mainittiin nimittäin vuonna 1990 päästöt ovat tieliikenteen puolella kasvaneet 35 prosentilla ja tässä komission PowerPoint-esityksessä sanottiin, että rakennusten energiatehokkuus on parantunut 10 prosentilla, joten meidän täytyy muistaa, minne rahat laitetaan. Tällä hetkellä liikennepuolella rahoja ei ole käytettävissä ja minun mielestäni olisi hyvä mainita se asia tässäkin asiakirjassa, koska se on yksi syy, miksi me otamme tämän asian esille. Sillä ilman tällaista toimintaa me emme voi taistella ilmastonmuutosta vastaan, eikä kommi unioni voi saavuttaa tätä tavoitetta 2020. Mitä tulee taas kaupunkiliikenteeseen, siellä tilanne on ihan sama. Jopa 70 prosenttia kaikista haitallisista päästöistä on peräisin tieliikenteestä. Ja sitten näihin lopputavoitteisiin liittyen on hyvä, että täällä viitataan siihen, että meidän tulisi kaksinkertaistaa linja-autojen ja junien käyttäjien määrä Hyvä asia sinänsä, mutta missä ovat kaikki fillaroitsijat? Niitä ei mainita tällä laisinkaan. Ja on tietenkin selvää, mistä se johtuu jos Madridissa tiet ovat 16-20 metriä leveitä, niin mahtuuko sinne enää jalankulkijoita, saatikka sitten polkupyöräilijöitä, joten kyllä tässä pitää nyt joku tolkku olla. No niin, tiesin, että tämän kun sanon, niin saman tien tulee pyyhkeitä. No, joka tapauksessa. Meidän täytyy sanoa, että joka alalla haluamme parantaa tehokkuutta 20 prosentilla, mutta me tiedämme, mitä voimme tehdä. Kööpenhamina osoitti sen. Vaikka aina valita, mikä on Berliinin tilanne, niin silti Berliinissä pyöräilijöiden määrä on yli kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana, joten kyllä asioista pitää keskustella. Ja sitten tämä agropolttoaine ja e-mobiilisuus. Mielestäni sähköpyöriä voitaisiin käyttää mutta jos joku väittää, että me voisimme käyttää autoja samassa määrin kuin tässä, tälläkin hetkellä, niin kyllä silloin ollaan aivan hakoteilla. Ja sitten mitä tulee näihin taloudellisiin haittapuoliin, tietenkin liikenteillä on taloudellisia haittapuolia. Kun katsotaan esimerkiksi Münchenin ympäristössä olevaa ö, moottoritieverkostoa, se on johtanut esimerkiksi siihen, että kymmeniä panimoja on jouduttu sulkemaan. Monet pienet kulma, kuppilat ja kaupat ovat joutuneet sulkemaan ovensa. Eli kyse ei ole siitä, että olisi olemassa vain ainoastaan hyötyä siitä, että tieliikennettä parannetaan, vaan se tuo mukanaan myöskin ongelmia, sillä etäisyydet kasvavat, kun tieverkostoa jatkuvasti laajennetaan. Ja no, siinäpä kaikki. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Thank you, uh... Kiitos. Mikael, olen tajunnutkaan, että, että panimotkin sulkivat. Siihen on paneuduttava. Rova Jalasender. Si, bueno. No niin. Minä haluaisin sanoa herra Kramerille, että kyllä se on kaunis kaupunki, jossa vihdyn hyvin. Totta kai kadut ovat kapeita, mutta se johtuu historista syistä, mutta Madrid kyllä Madridissa voi hyvin kävellä, olkaa ihan rauhallisia. Me, mutta jos me puhumme pyöräilijöistä, me, mutta eh, meidän täytyy muistaa, että eh, me pyrimme tekemään jotakin pyöräilijöille, jotta heillä olisi helpompi pyöräillä Madridissa. Kiitän hyvin paljon herra Grosia ja meidän varjoesittelijämme näkemästään vaivasta ja siitä vuoropuhelusta, joka on syntynyt. Se on hyvä ja uudistava asia. Se uudistaa paljon. Tämä mietintö on erittäin hyvä tulevaisuuden liikenteelle. Minä olen samaa mieltä kahden keskeisen ajatuksen kanssa, eli jotta markkinat toimisivat ja jotta liikenne toimisi hyvin, niin kuin me haluamme. Eli on välttämätöntä silloin pistää se vauhtiin, eli asettaa täytäntöön. Sen takia eh, meillä on vuoropuheluehdotuksia. Tässä mietinnössä on otettu esiin tämä yhteen, eri liikennemuotojen yhteen toimivuus ja yhteensopivuus. Se on, kun menee hyvään suuntaan, koska kyllä me häviämme tässä kaikki tässä sodassa, jossa sodimme toisiamme vastaan. Meillä pitäisi olla yhteiset hyödyllisemmät tavoitteet. Eli kyllä herra, herra Gruskin tähän tähtää, mutta ehkä pitäisi mennä vähän pidemmälle, vähän visualisoida tätä asiaa. Eli meidän pitäisi olla lukuja tästä Mm, siirtymäajasta, eli missä näitä liikennemuotoja on, missä ovat nämä eri muotoiden, liikennemuotojen välillä olevat asemat. Teidän pitäisi mennä vähän pidemmälle, vähän rohkeammin joitakin tiettyjä asemia kirjallisesti sanottuna, eli vähän visualisoisitte, missä nämä liikennemuodot törmäävät toisiinsa, miten, miten ne voisivat paremmin toimia keskenään, olisi ehkä mielenkiintoista asettaa tämä asia tällä tavalla. Jos puhutaan sisämarkkinoista ja sen toteutumisesta, ehkä meidän täytyy muistaa ainakin, että Lissabonin sopimuksen myötä meillä, onko meillä eh, mitään uusia instrumentteja Eli voimmeko me pakottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön, eli käynnistämään tämän uuden mm, tavan. Ja meillä pitäisi olla myöskin aikataulu täytäntöönpanolle. Te voisitte antaa esimerkki, esimerkiksi Galileo on yksi niistä. Meillä on yleiseurooppalaiset verkostot, ne ovat aika hurjia esimerkkejä, koska sopimushan antaa bilateraaliselle hyvät mahdollisuudet, bilateraaliselle suhteelle hyvät mahdollisuudet niin komission ei voi aina, antaa, ei voi aina pakottaa ottamaan vastaan tätä eurooppalaista lisäarvoa. Meidän täytyy poliittisesti toimia enemmän ja paremmin. Meillä on heikkoja lenkkejä, heikkoja kohtia, jotka pitää korjata. Ehkä ei ole samaa tahtoa joka paikassa kaikkien näiden hankkeiden mm, myötä. Meidän täytyy muistaa, kuinka meidän täytyy toimia hyvin myös tieliikenneverkostoagendan myötä meidän täytyy myös tätä, muistaa kaupunkiaspekti, urbaaninen näkökulma. Meidän täytyy muistaa, mikä on maantieliikenteen merkitys myös urbaanisessa lähestymistavassa. Meidän täytyy integroida ne, ei meidän täytyy, öö, emme saa unohtaa tätä kaupunkiaspektia myöskään mielestämme, kun me olemme tässä lainsäädäntötyössä nyt käynnistämässä todellisesti tätä työtä. Meillä täytyy olla myös hyvät kriteerit. Meidän täytyy myös pyrkiä saamaan ehkä lisää enemmän tähän te olette ottaneet bussit ja junat, mutta meidän täytyisi muistaa rauta, mm, raitiotieliikenne myös, jotta tämä kaikki olisi ehkä vielä enemmän näkyvämpää. Jos puhutaan verkostoista, verkoista, antaa niille enemmän näkyvyyttä, valtaa, voimaa, mm, tämä uudistava esitys, Rova Alvaresin tekemä ehdotus on erittäin hyvä, kun puhutaan Golden Rule-tematiikasta. Minulta tästä puuttuu vähän lentokenttäaspekti. aspekti Ehkä sekin voitaisiin sisällyttää johonkin kohtaan ja mitä tulee näihin. Mitä tulee mitattavissa oleviin tavoitteisiin, niin me, me, en tiedä voimmeko säilyttää tämä 50 prosenttia, koska on jäsenvaltioita, jotka tulevat tähän myöhemmin mukaan silloin heillä on vähemmän aikaa käytettävissä päästä samaan, samaan prosenttilukuun samaan ajan sisällä, eli vuonna 2010, eli 50 prosenttia, kun puhutaan kuolonuhreista tai yleensä liikenteen uhreista. Meidän täytyy myös muistaa, että on olemassa vakavasti loukkaantuneita. Me, tämä on mittava haaste meille, koska mehän puhumme täällä, että että me olemme pystyneet vähentämään puolella kuitenkin lukuja, mutta 50-40, sehän on jo hyvä merkki poliittisessa mielessä. Ja lopulta, jos puhutaan rautatieliikenteestä, te sanotte, että ehkä tämä on huono käännös vuodesta 2011 lähtien kaikki olisi sähköistettyä, eli sähköistettyä verkkoa. En tiedä, en tiedä, onko tässä unohdettu tämä dieselpuoli kokonaan esimerkiksi. Ehkä tämä voi olla käännösvirhe. Ja sitten jos puhutaan näistä moniliiken, multimodaalisista liikennemuodoista, ehkä meidän täytyy myös, myös sisävesiliikenne, vesiliikenne yleensä. Meillä voisi olla tämmöisiä multimodaalisia asemakeskuksia. Kiitos paljon. Foster. Roa Foster. No niin. Yeah, thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Pyrin puhumaan lyhyesti. Haluaisin kiittää herra Rochia kattavasta mietinnöstä. Siinä on paljon hyvää, loogista. Se on ollut parlamentin esityslistalla jo oikeastaan vuosien ajan tavoitteiden päivineen. Muittamia huolia kuitenkin, joista Van Halen otti esille joitakin, toistaisin ne yleisesti ajatellen. Meidän ei pitäisi tarkastella Euroopan unionissa, vaikka liian usein niin käy, sitä, että olla liian määrääviä mitä ajattelemme, tykkäämme, mitä ihmeen ratkaisua haluammekin kautta Euroopan, niin joka ikinen jäsenvaltio kärsii eri paineista maantieteen vuoksi, sijaintinsa vuoksi ja muista syistä. Se on hyvä pitää mielessä. Olen myös sitä mieltä, että totta kai ihan hyvä, että EU tekee asioita. Joskus teemme hyvinkin asioita, mutta kyllä jäsenvaltioiden täytyy kantaa vastuunsa. Paikallisviranomaiset, hallitukset tietävät, minkälaisia paineita heillä on omia ongelmia, jotka on hoidettava. En siis voi halua, että, että he voivat sitten päästä ajan vereen sanoa, että me teemme, kun heilläkin oma vastuunsa. Otan esille myös asioita, jotka herra Van Haalen Dalen mainitsi. Herra Gross otti esille rahaston, mutta siis mitä tarkoitusta varten, mistä varat tulevat, mistä raha tulee. No totta kai tuomme sitten hankkeita, monia muitakin asioita, mutta kun hallitukset joutuvat tekemään leikkauksia, on liikaa virkavaltaisuutta, paineita on kautta maailman, ei pelkästään meillä. En ymmärrä, mitä virkaa rahastolla olisi. Jos ajatellaan tutkimusta ja kehitystä, meillähän on seitsemäs puiteohjelmakin sitä varten, rahoitusta tutkimukseen, kehitykseen, tekniikkaan, se on sen eri juttu. Mutta jos ajatellaan tukea liikenteelle Euroopassa, niin en ehkä olisi tätä voi tukea. Totta kai täytyy ymmärtää, että on rajat ylittävääkin toimintaa. Toisin kuin meillä, me olemme saari, niin silloin se vaikuttaa joihinkin maihin eri tavalla, muun muassa ajatellen tavaraliikennettä yli rajojen. Siinä varmasti tarvitaan hyvää yhteistyötä, tuskinpa kukaan äh, sitä kiistää. Mutta itse kansainvälinen ulottuvuus vielä. Puhutaan tieliikenteestä, raideliikenteestä, mutta meidän täytyy olla samaa mieltä tai eri mieltä esimerkiksi vihreän puolueen kanssa lentoliikenteen merkityksestä, mutta se on valtavan tärkeää. Mehän olemme saari, Yhdistön kuningaskunta. Me olemme lentoliikenteen vapauttaneet meriliikenteenkin yleisesti ottaen, jos ajatellaan rahoitusta. Totta kai tukia menee suuntaan jos toiseenkin, mutta yhtä lailla – me olemme myös kaupparyhmää. EU:ssa on osia, joille ei pääse kuin lentoteitse, tai sitten ehkä vain meriteitse. Ehkä on hyvä korostaa tätä tärkeyttä. Meidän täytyy noudattaa yhtäläisiä sääntöjä kautta linjana. Ja totta kai myös lainsäädännössä ja säädöksissä, joita hyväksymme täällä. Meidän täytyy tunnustaa, olemme maailmanlaajuisia kauppakumppaneita. Me olemme kaupparyhmä. Emme voi suosia yhtä tai toista. Ehkä lopuksi sanoisin, ajatellen Euroopan komissiota. Oikeastaan pääosasto Tanin kanssa on aina ollut helppo toiminut. Alussa ehkä oli jotain erimielisyyttä ja nokakoputtamista, mutta olen kuitenkin huomannut, että toisin on ympäristöpääosaston kanssa, eikä siinä mitään henkilökohtaista, mutta varmasti ulkopuolella olen viimeisen aikana asioinut heidänkin kanssaan. Mutta ei ole minkäänlaista halua edes tunnustaa mikä merkitys liikennejärjestelmällä on vaurauden työpaikkojen luomisessa. Nehän saavat talouden toimimaan kaikissa maissamme. Jos puhutaan yhteistyöstä pääosastojen kesken, on äärimmäisen tärkeää, koska ympäristöpääosastossa on joitakin, joiden kanssa olen asioinut, ja ihan kuin olisivat toiselta planeetalta. Emme voi hyväksyä tätä. Mielestäni aivan oikein tämä pitää paikkaansa on kyse yhdistämisestä, ei suosita yhtä tai toista. Katsotaan, mikä tilanne on todellisuudessa ja katsotaan, miten päästään eteenpäin, niin että kaikki jäsenvaltiot hyötyvät. Tunnustetaan, että emme ole mikään yhtenäinen ryhmä, vaan täytyy muidenkin maiden kanssa käydä kauppaa. Kiitos. Kiitos. Ympäristöpääosasto toiselta planeetalta. Anteeksi. Herra Kansian. Grazie, presidente. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää kollega Groschia niin rinomaisesta mietinnöstä, jota hän alusti. Pari kolme lisäkommenttia vielä. Olen lukenut komission asiakirjan liittyen 2020 strategian. En löydä kestävää kehitystä tai liikenteen perusrakenteita. Minun mielestäni tämä tärkeä asiakirjan pitäisi ehdottomasti ottaa huomioon myös liikenteen. Se on tärkeää työllisyyden kannalta tai teollisuuden kehityksen kannalta ainakin jotain huomiota pitäisi kiinnittää, kiinnittää siinä asiakirjassa tähänkin huomiota. Sitten, sitten tämä, joka meni minun mietintöni osalta yksimielisesti läpi, mitä vaikutuksia ympäristöllä on liikenteellä. Ja jos ajatellaan näitä 20, 20 tavoitteita kunnianhimoisen ympäristön kannalta, siellä on myös lausunnossa tähän otettu kantaa liikenteen osalta. Siksi minä haluaisin hetkisen ottaa esille tai korostaa näitä kahta kysymystä, ohjelmointi ja toteuttaminen ohjelmointi näin tärkeässä historiallisessa hetkessä. Siksi meidän pitäisi pyrkiä yksinkertaistamaan ohjelmointia niin, että nämä virrat eivät tosi pelkästään yhden liikennemuoton kautta, vaan että mukana olisi myös ajatus siitä, että kaikki liikennemuodot huomioitaisiin. Niin pitäisi ottaa huomioon myös solmukohdat, habit että on yhteistoimintaa, yhteen toimivuutta. Sehän on tärkein osa ohjelmointia. Me pystymme kyllä yksilöimään virrat ja liikennemuodot, ja meidän täytyy pystyä ne ottamaan näihin solmuihin ja hubbeihin mukaan. Sitten toiseksi, minun käsittääkseni meillä on unionissa oma tapamme järjestää liikenne – liikennettä, joka on erilaista kuin ylipäätään Euroopassa. Siksi meidän täytyy pyrkiä löytää jonkinlainen kytkös näiden kahden järjestelmän välillä. Kun ajatellaan, että nämäkin maat Euroopassa ovat maapalloistuneet. Sitten vielä toteuttaminen. Minä uskon, että tänä päivänä sekä Espanjan ministerikin kuin myös uusi komission jäsen omassa kuulemisessaan tätä vaativat, että nyt on tullut korkea aika saada aikaan yksittäinen järjestelmä ja todellakin perustaa tämä Grossin esittämä rahasto niin, että meillä olisi käytettävissä muutakin kuin normaalissa talousarviossa yksittäisessä jäsenvaltiossa, vaan jotain erityisempää joka liittyisi nimenomaan tähän aiheeseen. Eikä se ole niin, että siihen otetaan kaikkia muuta energiaa tai muutakin, vaan keskityisi ainoastaan tähän puoleen. Sen pitäisi puolestaan olla tärkeä osa täydentämässä yksittäisiä rahoitushankkeita yksittäisissä osissa, joita me toteutamme. Mielestäni tämä on niin tärkeä aihe, että meidän kaikkien pitäisi tehdä, kun olemme vuosina ajan jo tehneetkin ohjelmoinnin tasolla. Nyt jotain sen pitäisi myös toteuttaa. Kiitoksia, herra Bujas. Grazie, presidente. Io mi Kiitoksia, onnittelut esittelijöille ja varjoesittelijöille erinomaisesta työstä. Tässä on valtavat mahdollisuudet nyt harjoittaa pohdiskelua. Minä halusin keskittyä kahteen seikkaan. Ensinnäkin tämä rahasto, joka on esitetty, sitten toiseksi nämä alustat tai liikennemuotojen kytkennät. Rahastosta ensin. Minä pyytäisin, että siinä otettaisiin mukaan näihin parametreihin myös turvallisuus, varmuus. niin olisi hyvä ottaa erikseen myös niissä kohteissa, joihin rahaa myönnetään rahastosta. Toiseksi meidän pitäisi ottaa mukaan myös kriteeri, kun myönnetään varoja, joka olisi erilainen kahdessa eri vaiheessa. Alkuvaiheessa, kun rahoitusta annetaan niin, että päästään yli tietyt rajat, joita on olemassa kussakin liikennemuodossa. No, selitän vähän paremmin. Jos me haluamme nyt tarjota varoja jollekin liikennemuodolle, joka jo toimii, jolla on korkeat parametrit, niin tämä myötä syntyisi sisäistä syrjintää verrattuna niihin, joilla on korkeat parametrit, mutta sitten verrattuna niihin, joilla jostain syystä ei niitä ole, koska ehkä kyse on todellisuudesta että jotkut ovat tulleet vasta hiljattain unioniin, tai ne kärsivät syrjäisestä asemasta, ja siksi se on tavallaan aikaa myöden rankaiseva elementti. Siksi olisi mielestäni hyvä ottaa yhteisvastuuta korostava elementti tai kriteeri eri alueiden kesken. Ja sitten vasta seuraavassa vaiheessa voitaisiin miettiä sellaista parvia, jotka liittyvät tarjonta, tarjouskilpailuihin niin, että palkitaan niitä verkostoja, jotka myös tavoitteet saavuttavat. Muutoin, nimittäin jos ei tämän tyyppistä jakoa ei oteta huomioon, meillä on aina kahden nopeuden Eurooppaa, kahden tason Eurooppaa, yksi korkeammalla tasolla ja toinen menee vain alaspäin. Lyhyesti, kiitos puheenjohtaja, toiseksi vielä siihen, miten nämä alustat määritellään tai siis nämä yhteistoimintaa korostavat kytkökset. Mielestäni tämä on mielenkiintoinen teema myös, jos ajatellaan sisävesiliikennettä. Meidän pitäisi paremmin määritelmiä kehittää niin, että sinne otetaan myös sisävesiliikenteen muodot. Niitä voidaan ajatella myös kansallisina reitteinä. Ei voida pelkästään ajatella kanavia Pohjois-Euroopassa tai niitä alueita, joissa on jokiliikennettä tai sisävesiliikennettä. Meidän täytyy myös merireittejä, joita on olemassa esimerkiksi Kreikan saarien kesken, tai muita reittejä, joita saattaa olla myös olemassa. Kuitenkin alueellisia, ehkä liittyen mantereeseen, mutta kuitenkin tarkoituksena on myös kehittää raideliikennettä, helpottaa sitä. Siis minä Kiitos puheenjohtaja vielä, että saan aikaa ja teidän kärsivällisyyttänne. Pyydän, että esittelijä myös tätä tematiikkaa kehittelisi. Olen myös valmis tekemään kirjallista panosta. Kiitos. Kiitos komissiosta. Jäger. Thank you, Mr. Chairman. And uh, thank you to Mr. Grosch. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitokset kollega Grossille tästä tunteita herättävästä tekstistä ja kiitokset myöskin kollega Fosterille näistä yhdestä sanoista. Niin, mitä tulee tähän tekstiin, me tietenkin haluamme kuulla, mitä te olette asiasta mieltä, mutta tässä nyt alustavat komission huomiot. Me olemme tyytyväisiä tähän mietintöön. Se on pitkälti samalla linjoilla kuin mitä me Barrosohan korostaa hiilijalanjäljen pienentämistä ja myöskin Kallaksen suunnitelmia. Esitetyt ehdotukset koskien toimivuuden kehittämiseen, tie- ja rautatien liikenteen avaamiseen sekä TEN-T-verkostojen kehittämiseen. Näiden saralla tulemme tekemään yhteistyötä niin kuin myöskin tämän yhteisen rahoitusrahaston perustamisessa. Mitä tulee näihin mitattavissa oleviin tavoitteisiin, uskoakseni täällä on sattunut nyt pieni lyöntivirhe kaikki tavoitteethan eivät sinänsä ole huonoja, joten tietenkin on hyvä, että täällä on vapaaehtoisuuteen perustuva tavoite tieliikenneonnettomuuksien suhteen, mutta meidän tulisi olla tarkka, tarkempia sen suhteen, mitä sanomme esimerkiksi erillisvirastojen perustamiseen liittyen. Ja me uskomme myöskin, että meidän täytyy vielä tutkiskella muun muassa näitä tiettyjä mitattavissa olevia tavoitteita, esimerkiksi 20 prosentin CO2-päästöjen vähentäminen tieliikenteen saralla. Se olisi alakohtainen lähestymistapa. Muita talouden aloja ei ole olla tällä tavalla käsitelty, joten meidän täytyy pohtia sitä, että minkälainen vaikutus tällä olisi muihin aloihin, jos sitten tällainen vähennysprosentti otettaisiin tieliikennepuolella käyttöön. Ja mitä tulee sitten sähköön, käytön vähentämiseen 20 prosentilla. Mielestämme meidän tulee tätä vielä analysoida, sillä välttämättä tämä ei johda äh, tieliikennepuolella tai liikennepuolella äh, kasvaviin päästöihin. Ja mitä tulee muihin tavoitteisiin, 20 prosentin lentoliikenteen ympäristökuormituksen vähentäminen. Tämä on melko kunnianhimoinen. Meidän täytyy katsoa, miten tähän voitaisiin päästä. Oli miten oli, nämä ovat siis ihan alustavia huomioita. Me jäämme nyt odottelemaan, miltä tämä lopullinen teksti näyttää. Ja mitä tulee 2020-strategiaan, sen suhteen voin sanoa, että uusi valkoinen kirja on komissiossa työn alla ja me tulemme tämän vuoden loppupuoliskolla kuulemaan asianosaisia tahoja ja luotamme teidän panoksen ja halukkuuteen, jotta me saamme tässä toimivan ratkaisumallin aikaiseksi. Kiitoksia. Kiitos komissio. Herra Gross, haluatteko vetää langat yhteen mahdollisimman lyhy- lyhyesti? Ja, vielen Dank. Ich werde versuchen. Kyllä, yritän parhaani. Lyhyesti ja ytimekkäästi siis. Alkuun kiitokset kaikille, jotka ovat esittäneet kommentteja tämän keskustelun aikana. Kiitos myös niille, jotka eivät kaikista huolimatta voineet hyväksyä ehdotuksen, ja ainakin silloin tietää, mikä on pelin henki tällä hetkellä ja mistä voidaan lähteä sitten neuvottelemaan. Kiitokset myöskin komissiolle. Tiedän toki, että me täällä toivomme, että liikenne olisi EU-tasolla keskusteluissa aina tapetilla. Me emme voi hyväksyä sitä, että muut alat ovat yksinään etualalla. Minun mielestäni meidän täytyy suhtautua asiaan vakavasti ja todeta, että mikäli emme toimi aloitteellisesti, niin silloin muut vievät tämän mahdollisuuden käsistämme. Tämä täytyy aina muistaa näissä keskusteluissa. Mitä tulee esitettyihin kommentteihin, tietenkään en voi tässä vaiheessa ottaa kantaa kaikkiin kommentteihin, mutta mitä esimerkiksi kollegat Foster ja Van Dalen totesivat, heidän mielestään erillisvirasto ja rahastokysymykset saattaisivat aiheuttaa ongelmia – muut ovat ehkä hiukan avoimemmin mielin tätä asiaa käsittelemässä, mutta me olen valmis keskustelemaan asiasta. Mutta uskon, että jos luomme tällaisen rahoitusvälineen, niin kyllähän sen pitäisi olla tietynlainen, sen pitäisi olla tehokas ja sen pitäisi toimia eräänlaisena virikkeenä, jotta voidaan saavuttaa asetetut tavoitteet sen tarkoituksena ei ole aiheuttaa minkälaisia ristiriitoja. Kyllä me tarvitsemme jonkinlaisia taloudellisia virikkeitä ja toimintamahdollisuuksia, jos haluamme saavuttaa asetetut tavoitteet. Mitä tulee virastoihin, niin minun mielestäni ne ovat tehokkaita, mikäli ne toimivat eurooppalaisessa hengessä. Ja minä uskon, että näin se toimii tieliikennepuolella, jos sitä on turvallisuusnäkökulmasta katsottuna hyötyä. Mutta tärkein asia tässä mielestäni on se, että niin jos tämän nyt sanoisin vielä suoremmin, jos kaipaamme eurooppalaista sääntelijää, monilla aloillahan olemme panneet merkille, että kansallisen tason toiminta ei riitä ja ne ovat jopa ristiriidassa eurooppalaisen hengen kanssa, niin minä uskon, että hyvässä yhteistyössä komission kanssa tietyt virastot voivat toimia vieläkin tehokkaammin. Ja mitä sitten sanottiin sisämarkkinoihin liittyen? Kun katsotte tätä ehdotusta, niin, niin havaitsette, että minä olen sitä mieltä, että sisämarkkina on Euroopan unionin keskeinen toimintaväline, eli tärkeä tavoite olisi sisämarkkinoiden loppuun saattaminen, mutta siitä eivät saa kärsiä muut tahot, esimerkiksi sosiaalinen ala tai ympäristö, ja sekin mainitaan tässä asiakirjassa. Mitä tulee sitten Kramerin mainitsemiin negatiivisiin vaikutuksiin, olisin halunnut tarjota teille nämä luvut. Kyllä, minä voin myöskin tänne kirjata. Mutta uskoakseni jo mainitut tavoitteet ovat askel oikeaan suuntaan. Erityisesti puhun tässä näistä prosenttiluvuista eivät nämä ole hatusta temmattuja, vaan ne todellakin kuvastavat tämänhetkistä tilannetta, mikä on asiantuntijoiden analyysi. Vuosien 20, 2000 ja 2010 välisenä aikana olemme pääst, pystyneet vähentämään päästöjä jopa 40 prosentilla, joten ehkäpä vielä tällainen 60 prosentin lisäys olisi paikallaan. Joten meidän täytyy katsoa tätä kokonaiskuvaa. Ja minä uskon, että kokonaiskuva on jotain sellaista, että vähennys on noin 80 prosentin luokkaa kaiken kaikkiaan siis, ja minun mielestäni se on erinomainen tulos. Joten mielestäni meidän tulisi tästä asiasta vain keskustella. Lähtökohdathan olivat joka tapauksessa oivat. Ja kollega Alcanturei, tiedän toki, että Belgian viime viikkoinen onnettomuus on jälleen kerran osoitus siitä, että meidän on painostettava kansallisia tahoja. Ja tavoitteen asetteluosiossakin kerron, mitä me ajamme takaa. Teknologiaa tietenkin on tarjolla, mutta me emme voi vaatia jäsenvaltiolta soveltamaan tätä uutta teknologiaa, investoimaan siis tähän uuteen teknologiaan. Joten tästä syystä minä kirjasin tänne vain kaikessa yksinkertaisuudessa, että kaikki uudet hankinnat pitäisivät olla toi yhteen toimivia tai yhteen toimivuusperiaatetta kunnioittavia. Mehän tiedämme, että tälläkin hetkellä ollaan luomassa sellaista infrastruktuuria, joka ei vastaa nykyisiin haasteisiin eikä ole missään muotoa linkitettävissä tällä hetkellä käytössä oleviin teknologioihin, joten se on aivan järjetön ratkaisumalli. Liberaalia liberaaleja myös, haluaisin myöskin kiittää heidän esittämästään lähestymistavasta, niin kuin muitakin ryhmiä. Kyllä sisämarkkinoiden eh, loppuun saattaminen on kaiken A ja O, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Ja olen vihreiden ryhmälle antanut jo vastauksen heidän esittämään kysymykseen, mitä kollega Kasian totesi kestävään kehitykseen liittyen. Jos sitä ei mielestäni tässä ole riittävästi korostettu, niin voin sitä vielä vahvistaa. Ja tietenkin komissaari on tässä vetovastuussa. Hänelle meidän on sanottava, että liikenteen merkitys ympäristön ja alueiden äh, taloudellisen kehityksen ja sosiaalisen kohesion näkökulmasta katsottuna on hyvinkin merkittävä. Ja kyllä komissio ja komissaari voi olla varma siitä, että me olemme valmiita tukemaan heitä, jos tällä tiellä jatketaan. Ja lopuksi, arvoisa herra puheenjohtaja, tarkistuksille ei pitäisi jättää hirveän pitkää jättämisaikaa, mutta ehkäpä tarkistusten jättämisen jälkeen meidän pitäisi varata vähän enemmän aikaa kunnollisia keskusteluja varten, jotta ehdotusten pohjalta voidaan sitten laatia kunnollinen asiakirja. Minä uskon, että tulevan kolmen neljän viikon aikana voimme saada asiat oikeille uomille. Eli voisin keskustella sekä varjoesittelijöiden että tarkistusten jättäjien kanssa kunnolla näistä asioista, jottei sitten jouduta sellaisen tilanteeseen, että heti seuraavassa kokouksessa jouduttaisiin äänestämään. Eli aikataulu olisi sellainen, että meillä olisi noin neljä viikkoa aikaa tarkistusten jättämiseen ja sitten noin kuusi viikkoa aikaa varsinaisia keskusteluja varten. Ja loppuäänestys sitten valiokunnassa joskus huhtikuussa, viimeistään toukokuussa, jotta ennen kesätaukoa tämä asiakirja voitaisiin hyväksyä täysistunnon käsittelyn yhteydessä. Kiitoksia. Kiitos herra Roche. Jos määräajoista kysytte, niin ensimmäinen maaliskuuta, jos sitä pidemmälle täytyy mennä, niin kyllä se minulle sopii, mutta se tarkoittaa, että meidän täytyy lykätä myös muitakin juttuja. Ja siis teidän suosituksenne on ensimmäisen maaliskuun jälkeen ilmeisesti. Otetaan se huomioon, mutta sitten täytyy lykätä muitakin. Niin ehdottaisin, että kolme neljä viikkoa varattaisiin tarkistusten valmisteluun. Näin voidaan varmistaa, että kaikki voivat sitten esittää myöskin omat tarkistuksensa. Niinpä esittäisin, että ajatellaanpa noin 15. maaliskuuta Noin neljä viikkoa siitä tuli se, eikä sitten sotkeuduta pääsiäiseen, sekin on huomioitava. Okei, 15. maaliskuuta tarkistusten määräaika. Katsotaan sitten aikataulua sen jälkeen. Ines. Tämä tarkoittaa sitä, että äänestämme maalis, toukokuussa valiokunnassa vai täysistunnossa. Tämän pitäisi päästä kesäkuussa neuvostoon tämän tekstin. Ehkä se toukokuuhun yritetään saada, mutta siis, äh, äh, no ymmärrän. Mutta jos me kerran lykkäämme tarkistusten määräaikaa, niin sitten täytyy katsoa, mihin se vie. Ajatellaan valiokunnankin kokouksia. Joo, mutta ymmärrän toki. Mutta 15. maaliskuuta on nyt esitys. Selvä okay, 15. maaliskuuta puolelta päivin, niin se on. Kiitos tästä. Kiitos Mathieu. No nyt ollaan hiukkasen myöhässä. Ehkä me joudumme maksamaan tätä vauhtia korvauksiakin myöhästymisestä. Mutta seuraava kohta esityslistalla on ilmailun turvamaksut. Herra Lightfriedin mietintö 80 tarkistusta ilmeisesti, ilmeisesti toistoa aika lailla. En tiedä, onko esittelijä samaa mieltä kanssani tästä, mutta no, joka tapauksessa. Herra Lightfried, sana on vapaa. Dank, Herr äh, Geschätzte... Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Minäpäs yritän kirjaa tätä viivettä vähän lyhyemmäksi. Niin, sanottakoon sen verran, että me olemme hyvin pitkälti samoilla linjoilla, siis esittelin varjoesittelyiden keskuudessa, olimme pitkälti samaa mieltä näistä päälinjauksista. Herra puheenjohtaja, olette aivan oikeassa sanoessanne, että monet tarkistukset tähtävät samaan tavoitteeseen. jotkut asianosaiset ovat tehneet melko hyvää lobbaustyötä, mutta oli miten oli. Enpä usko, että tästä tulee hirveän vaikea harjoitus, eli että saamme asiat sellaiseen kuntoon, että loppuäänestys sujuisi suht koht kitkatta. Monet tarkistukset liittyvät siihen, että miten lentokenttien verkostot voitaisiin huomioida – minä uskon, että ongelmana on väärinkäsitys, eli että monet luulevat, että minä olisin sitä huomioinut laisinkaan. No, meidän täytyy pohtia sitä, miten me sen muotoilemme tähän asiakirjaan vielä paremmin. Eli pitäisikö nämä tarkistukset siinä määrin hyväksyä vai pitäisikö tätä tekstiä vain tarkentaa jollakin tietyllä tavalla? Me olemme myöskin pitkälti samaa mieltä sen suhteen, miten asiakkaita tiedotetaan. Tässä on olemassa kaksi filosofiaa. Yksi, jota minä kannatan, on se, että matkustajien pitäisi jossain määrin olla myöskin osallisina näissä neuvotteluissa, mutta ongelmana on, niin kuin eräät kollegat ovat todenneet, että tässä on tarjolla turvallisuusrelevantteja tietoja, jotka voisivat olla sitten kuluttajajärjestöjen käytettävissä. Oikeastaanhan heillä ei ole mitään osaa eikä arvaa näissä prosesseissa, eikä oikeutta saada näitä tietoja käyttöönsä, joten minä yritän nyt jollakin tavalla huomioida nämä molemmat aspektit. Ja kiitokset myöskin vihreiden edustajille näistä kahdesta tarkistuksesta vastausta. Ne eivät ole niinkään teknisluonteisia, vaan enemmänkin poliittisluonteisia, mutta silti hyvin tärkeitä. Ja olen valmis ne myöskin hyväksymään. Erimielisyydet liittyvät oikeastaan vain ja ainoastaan kysymykseen siitä, minkä kokoiset lentokentät kuuluisivat soveltamisalan piiriin. Tässä on kolme lähestymistapaa. Eli yksi olisi se, että kaikki kaupalliset lentokentät, minä olen kannattamassa tätä vaihtoehtoa. Toinen vaihtoehto olisi se, jota muutamat kannattavat, eli että kaupalliset lentokentät, joiden matkustajavolyymi on noin miljoona matkustajaa, ja sitten kolmas lähestymistapa olisi tämä vuosittainen matkustajavolyymi suuruudeltaan 5 miljoonaa matkustajaa. No, yleisten lentokenttäkustannusten suhteen näin voitaisiin toimia, mutta kun puhutaan turvallisuusrelevanteista kustannuksista, niin silloin tilanne on hiukan hankalampi. Muutamia tarkistuksia on jätetty myöskin siihen liittyen, että meillä pitäisi olla jonkinlainen siirtymäkausi käytettävissä, kun tällaisia turvallisuusrelevantteja kustannuksia otetaan käyttöön. Mutta jos tässä nyt huomioidaan kaikkien ryhmien yksimielisesti hyväksymä ehdotus, eli että turvakustannukset, niille asennettaisiin tietynlainen katto, ja että nämä kustannukset voidaan siirtää vain ja ainoastaan Siinä tapauksessa jäsenlentoyhtiöille tai matkustajille, mikäli tässä ei ylitetä tiettyä kynnystä, se voisi olla toimiva ratkaisumalli. Ja mitä tulee näihin niin sanottuihin viivetysmekanismeihin, niin sen suhteen en oikein tiedä, mikä tilanne on, mutta minä uskon, että tämä muuttunut perusta ei kyllä nyt ole järkeen käypä. Muilta osin kaikki on ihan kunnossa, paitsi liberaalien esittämä tarkistus 67. Sitä minulla ei valitettavasti ole, tai sitä en ole ymmärtänyt, vaikka olen lukenut sekä saksan että englanninkielisen version. Ja siksi me jäänkin suurella mielenkiinnolla odottamaan, mitä kollegat asiasta sanovat. Kiitoksia. Kiitos. Herra Sassaro, kansan puolesta panie przewodniczący. E, chciałbym na wstępie oczywiście podziękować bardzo. Kiitoksia. Aivan aluksi haluaisin kiittää esittelijää tästä hyvin hoidetusta hommasta ja siitä, että hän oli aina myös valmis tapaamaan meitä ja tekemään yhteistyötä. Olen iloinen, että me saimme aikaan sopuratkaisun monissa tärkeissä kysymyksissä. Edelleen kuitenkin vielä odottelen sitä, että tulevina päivinä pystymme läpinäkyvyysongelmankin ratkaisemaan. Ja sitten kustannuksista, joita koituu matkustajille tai lentoyhtiöille, niin vielä ei ole mitään mahdollisuutta huomioida matkustajia tässä turvaketjussa. Heille vain ilmoitettaisiin kustannuksista, joita he heille koituu turvallisuuden osalta. Siksi toivon, että tulevina päivinä pystymme löytämään sopuratkaisuun tästäkin. Ja vielä kiitokset yhteistyöstä. Kiitos. Rova Plaskart, 16 tarkistusta, mikä liekään ollut. E, ehm, Kiitoksia herra puheenjohtaja. Ihan lyhyesti, sillä minun täytyy siirtää toisen valiokunnan käsittelyyn. Mutta kiitokset esittelijälle. Mitä tulee verkostoihin, niin esittelijä on aivan oikeassa tähän liittyen. Meidän täytyy katsoa tietenkin tätä syrjinnän vastaista periaatetta, eli että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet. Ja mitä sanoitte vihreiden tarkistukseen? Minun mielestäni se on hyvä mutta liberaalit eivät tätä kuitenkaan tue. Sitten tämä tarkistus 67. Niin, hollanninkielinen perustelu, eli että matkustajilla olisi parempi näkemys tilanteesta ja se edellyttää, että vastuussa oleva järjestö tästä tiedottamisesta vastaa. Ja minun mielestäni silloin, jos näin tämän muotoiltaisiin, niin silloin noudatetaan ikaon määräyksiä ja perinteitä. Mutta mitä tulee tähän tarkistuksen 67, niin mielestäni sen siihen kohtaan voidaan laittaa plussaa äänestysluetteloon. Kiitoksia. Kun nyt riennätte tässä ulos, niin enpä usko, että se ihan noin yksinkertaista, mutta Rova Lichtenberger vihreiden puolestaan. Kollegini. Niin, arvoisa kollegat, voin todeta sen verran, että jotkut liberaalit ovat sympaattisia, mutta silti tällaista sosiaalidumppausta edistäviä ehdotuksia en missään nimessä voi hyväksyä. No, kaikilla kunnioituksella. Kaikkea mekään emme voi sulattaa, vaikka hyviä ystäviä olemmekin. Niin, mitä tulee avoimuuteen, kyllä ihan oikeutettu lähestymistapa erityisesti ilmailun puolella, varsinkin kun katsotaan minkälaisia tukiaisia ja piilotettuja tukiaisia on tarjolla, niin kyllä avoimuutta tarvitaan kipeästi, joten minä tuen kaikkia sellaisia ehdotuksia, jotka lisäävät avoimuutta. Sitä todellakin kaivataan, sillä täällä kyllä yritetään pimittää tietoja loppuun asti. Jos sanomme, että turvallisuuspuolella halutaan saada jotain aikaiseksi, meidän täytyy toimia valppaana. Me tarvitsemme selkeitä pelisääntöjä. Mehän tiedämme, mitkä kokemukset ovat. Me tiedämme, että näitä piilotukiaisia käytetään, mikäli emme toimi tiukalla otteella. Vuosien ajan on toimittu todellakin epämääräisellä tavalla. kustannuksen on siirretty ties minne, joten kyllä tämä avoimuusaspekti on hyvin tärkeä. Mutta silloin kun katsotaan kuka maksuista vastaa, niin siihen liittyen toteaisin, että minä en voi ymmärtää sitä, että minä joutuisin maksamaan huonosta politiikasta. Eli jos joku hallitus toimii väärällä tavalla ja sitten tästä johtuen joudutaan kustannuksia nostamaan. Eihän tämä voi olla pelin henki, mutta emme voi myöskään hyväksyä sitä, että valtiota pyydetään maksumieheksi ilman, että olisi tehty kunnollisia vaikutusanalyysejä, kattavia sellaisia. Joskus minulle syntyy sellainen vaikutelma, erityisesti viitaan tässä näihin keskusteluihin nesteistä ja e, henkilöskannareista. Silloin kun suuria laitteita ollaan myymässä, niin Tietenkin turvallisuusalan yritykset yrittävät myydä omat tuotteensa hinnalla millä hyvänsä. He yrittävät kyllä markkinoida niitä kaikin keinoin. Kyllä minun mielestäni me tarvitsemme koulutettua väkeä, joka toimii lentokentillä ja minä uskon, että sitä kautta saadaan todellakin lisähyötyä aikaiseksi. Ja kyllähän kustannukset on jaettava reilulla tavalla, niin kuin olen jo aikaisemminkin sanonut. Mutta jos jäsenvaltiot ihan ilman sen kummempia perusteluita ottavat korkeampia turvallisuusmaksoja käyttöön vain ja ainoastaan siitä syystä, että se kuvastaa ikään kuin, että nyt tehdään enemmän turvallisuuden hyväksi, niin en minä sellaista voi hyväksyä ilman mitään konkreettista vastinetta. Kyllä meidän täytyy pitää selkeästi erillään tämä yleinen turvallisuusaspekti ja sitten toisaalta se kikkailu, jota eräät jäsenvaltiot harjoittavat. Eli parhaas, parhaas henkilöt, korkeasti koulutetut henkilöt olisivat ne, jotka pystyvät tämän homman hoitamaan. Minä toivon, että voitte hyväksyä nämä tarkistuksemme ja kiitokset vielä kollega Lightfriedille hänen tekemästään työstä. Hän on todellakin pyrkinyt löytämään kompromisseja tällä hyvin, hyvin hankalalla alalla. Kiitoksia. Rova Foster. Kiitos puheenjohtaja. Pitäydyn nyt aikatauluun. Kiitokset Lightfriedille. Hän on järjestänyt hyviä tapaamisia ja olemme käyneet keskusteluja. Kuten oikein totesi, yleisesti ottaen mennään samaan suuntaan, mutta pari-kolme aluetta on toki, joissa meillä on omat painotuksemme. No, ehkäpä aluksi yksi tärkeä kysymys joka liittyy lisäturvatoimiin. Tiedämme, että neuvosto vihaa sitä. Jäsenvaltiot eivät tykkää nekään. Mutta koska me uskomme täällä, että jäsenvaltioiden pitäisi maksaa lisäturvatoimenpiteistä, joita ovat tuoneet 9. syyskuuta jälkeen. Me jatkamme tämän kanssa, vaikka se olekaan kovin suosittu aihe. Siitä huolimatta nyt tulevat henkilöskannerit. Ja UKssa ne on nyt pakollisia. Olen täysin sitä vastaan ja siitäkin joudutaan maksamaan viulut. Siis tosi uskomatonta, miten tämä hoidetaan. Sitten jotakin muitakin alueita, kuten Lightfried totesi. Pari ajatusta on syntynyt soveltamisalasta. Tiedän, että lentoasemat itse haluaisivat pitäytyä maksudirektiivin, siellä on 5 miljoonan kattoa. Sillä on tosi suuri vaikeus, koska minä nyt viimeisten joukossa haluaisin ö, pakottaa virkavaltaisuutta yritysten harteille. Siitä minä en lähde. Mutta yhtä lailla, jos ajatellaan tätä läpinäkyvyyttä, niin joillakin lentoasemilla pitää olla selvät sävelet maksussa, mutta vain jos on alle 5 miljoonaa, niin siinä on monen ristiriita. Minun mielestäni, kuten Raitfri totesi, meidän pitäisi että kaikilla kaupallisilla lentoasemilla toimia samoin. Ei se pitäisi riippua pelkästään matkustajamääristä per vuosi. Jos se on raskasta, niin hoitakaa järjestelmänne kentillänne, ettei niistä tule turhaa taakkaa. Eivät ole kovin mutkikkaita, byrokraattisia. Jos tapaatte vuosittain käyttäjänne, yksinkertaistakaa. Siitä se on siitä on kyse. Matkustajaryhmistä, kuulemisista olen täysin tätä vastaan. Ne, jotka olet mukana keskusteluissa lentoasemien kanssa ja niiden viranomaisten kanssa, heidän täytyy olla vastuussa. Totta kai heidän täytyy olla myös ryhmissä, jos paikallisviranomaiset omistavat lentoasemat, tai sitten jos on yksityinen sektori kokonaan, että myös käyttäjät ovat mukana, kun turvallisuudesta puhutaan – niin että kyllä huomioitaan ajatellen heidän taustaansa, että saavat olla mukana kuuntelemassa. Siis en tue tätä hanketta. Sitten palaan vielä läpinäkyvyyteen. No jaa, matkustena viisi veisaa, kuinka paljon turvallisuus maksaa osana minun lippua, niin en halua sitä erikseen mainittavaksi. Oletan, että se on kohtuullista, että jos otetaan maksu minun nimissäni, niin se on nimenomaan sitä tarkoitusta varten. En halua, että lentoasemat käyttävät sitä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Eikä usko käyttävätkään. Kaiken kaikkiaan siis, eiköhän päästä hyvään lopputulokseen herra Friedin kanssa. No, jotain erimielisyyttä saattaa syntyä kiinnostavaksi ja nähdä, mitä neuvosto sanoo, kun on äänestys toimitettu. Kiitoksia. Kiitos, herra Weberak. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Olen ihan samaa mieltä Leifriedin kanssa, kun hän puhuu ilmailuliikenteen turvallisuuden rahoittamisesta monen vuoden ajan ja meidän valiokuntamme on tapellut sen eteen, että voitaisiin hyväksyä se periaate, jossa puhutaan tiukemmista turvallisuustoimenpiteistä ja sen pitäisi olla jäsenvaltioiden harteilla ja velvollisuutta. Siitä on tehty mietintöjäkin, kun puhutaan turvallisuudesta. Eihän se tarkoita vain matkustajia, se koskettaa kaikkia kansalaisia. Me muistamme syyskuun 11 järkyttävät tapahtumat. Eihän silloin ollut kyse vain näistä lentokoneista koneista. Meidän täytyy muistaa, miten tähän kytkeytyy terrorismin vastainen taistelu, koska jos on kyse muista liikennemuodoista, meri- tai rautatieliikenteestä, niin valtiohan osittain tai kokonaan rahoittaa turvallisuustoimenpiteet. Meidän täytyy olla pysyä tiukkoina neuvoston suhteen ja sen takia tarkistus numero 29 Lifereelta on erittäin hyvä. Muista, muistutan vielä toisista asioista, jos me muistamme kuinka on edetty siitä ei-syrjintään vastaisessa toiminnassa. Me voisimme to- ajatella, että tämän direktiivin tavoitteena pitäisi olla sellainen, että on yhtenäinen, helposti paikannettava turvallisuusjärjestelmä kautta Euroopan. Meidän pitää noudattaa yhteisiä sääntöjä, mutta jäsenvaltiolla pitää olla mahdollisuus säilyttää nykyiset järjestelmät, eli maksun perintä, etukäteisperuntamaksus. Jos ajatellaan Italiaa tai Ranskaa, niin näistä maksuista äänestetään parlamenteissa, eli silloinhan pitää myös viranomaisilla olla velvollisuus tehdä valitus tai kanne tuomioistuimen, jos siihen on syytä. Minä toivon, että te tuette minua silloin, kun minä ehdotan näiden tarkistusten pois jättämistä. Kiitos, herra Ihan lyhyesti haluan onnitella esittelijä. Tämä on vaikea aihe. Tässä on kaksi tarkistusta, jotka Äh, herättivät minun huomioni. Ne ovat vihreiden tekemät tarkistukset. Ymmärrän hyvin perustellut tarkistukselle 37, toisin sanoen ei äh, silloin rankaista silloin, kun on kyse toimenpiteistä, jotka ovat ekologisesti paljon hyväksyttävämpiä, vaikka tämä ei ole ehkä tämän perimmäinen tarkoitusperä, kun ajattelen, että me voisimme keventää turvallisuustoimenpiteitä joissakin liikennetyypeissä. Jos me vähennämme toimenpiteitä, niin silloin se on ehkä niin kuin rankaisevaa, mutta samalla turvallisuus heikkenee. Mutta jos ajatellaan raideliikennettä, se on synnyttänyt turvallisuusongelmia – jos puhutaan terrorismin vastaisesta taistelusta, mehän näimme, että on, ei ole mitään turvallisuustoimenpiteitä raideliikenteessä. On vähän vaikeaa nyt kohdentaa tätä vain raiteisiin, jos sanotaan, että haluamme keventää tai toimia silleen, että ei rankaistaisi enemmän. Eli pitäisi turva, lisätä turvallisuutta. Minä ymmärrän tämän tarkistuksen perusidean tai hengen, mutta se voi ehdottaa sekaannusta jos puhumme liikennemuodosta, jonka pitäisi olla paljon turvallisempi terrorismia ajatellen. Sitten on tarkistus 38. Ei, minulla ei ollut aikaa lukea tätä koko tekstiä, mutta siinä sanotaan, että jos halutaan lisätä investointeja lentokentillä, niin niiden ei pitäisi toimia sillä tavalla, että ne aiheuttavat säästöjä. Ehkä tarkat, minun mielestä se tarkoitus eikä seurausvaikutus. Ei pitäisi siis ajatella, että tästä syntyisi säästöjä. En tiedä minkä luonteisia. Kyllähän voidaan hyvin ymmärtää mikään tarkistuksen jo ajoitus. Ei pidä investoida sen takia, todellakaan sen takia, että pyritään vähentämään esimerkiksi sosiaaliturvamaksuja tai työllisyyteen liittyviä kustannuksia, mutta tarkoitushan tässä kai olisi paljon tehokkaampi kuin tämä sana vaikutus tai seurausvaikutus, effect. Mutta ehkä tämä on saksankielistä terminologiaa, mutta ehkä täytyisi paremmin sanoa tämä sana tarkoitus eikä vaikutus tai seurausvaikutus. Se ei varmasti ollut tarkistuksen alkuperäinen idea. Kiitos, herra Kiitoksia, herra puheenjohtaja tarkennuksen nimissä, kun puhumme näistä turvamaksuista tai siitä, minkälaisista summista on kyse per henkilö ja lento. Se olisi mielenkiintoinen tieto, jotta tämä ei turhaan kärjistyisi tämä keskustelu. Täällä viitataan näihin henkilöskannereihin ja maksun maks- ja laskun maksavat matkustajat. Ja näitä laitteita ostetaan vain sen takia, että turvallisuudesta vastaavat firmat haluavat päästä näistä huonosti toimivista romuistaan eroon. Joten me tarvitsemme tarkkaa tietoa sen suhteen, että mitä tämä oikeastaan loppupelissä maksaa. Mikäli olen ymmärtänyt asian oikein, ja mikäli saksalaiset lentokenttä tiedot ovat paikkansa pitäviä, niin ehkäpä jokainen matkustaja joutuu per lento maksamaan 70 senttiä viiva euron, ja jos siihen otetaan vielä henkilöskanneri mukaan, niin ehkä vielä 30 senttiä lisää per henkilö per lento, joten tämä täytyy pitää mielessä ja sitten meidän täytyy myöskin miettiä, että kuka vastaa mistäkin, että onko kansallinen poliisi, joka vastaa jostain turvallisuusaspektista ja onko tietyt toimet ulkoistettu. Eli me tarvitsemme tarkkaa numerista tietoa ja sitten voimme vähän rauhallisemmin mielin keskustella näistäkin asioista. Ja kollega Leichtfried, olette tehneet erinomaista työtä ja saaneet työstettyä sellaisen kompromissin, jonka varmaan kaikki voivat hyväksyä. Kiitoksia. No, ennen kuin komissio puhuu, niin omasta puolestani muutama sana. Voin 29 tukea kovasti tarkistuksista. Mielestäni on aika hämmästyttävää, että jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että matkustavaisten pitäisi maksaa turvallisuudesta, kun terrori-iskut eivät kohdistu yhtiöihin, vaan valtioihin yhtiöiden kautta rajoittaa. Tavallaan ei se koske Lufthansa, se eh, Francia tai kyse on ikään kuin PR-välineestä ja siinä isketään jäsenvaltiota kohti. Siksi sen pitäisi ryhtyä toimiin turvatakseen matkustavaiset. Tämä on eh, ongelma. Jos ajatellaan, muualla kyllä jäsenvaltiot maksavat, mutta sitten lentoliikenteessä matkustajien pitäisi maksaa. Se ei ole kestävä tilanne. Siksi tarkistuksista numero 29 voin tukea. Muut ovat keskustelussa viitanneet myös siihen, että varmasti neuvosto pitää hampa, kynsyn hampain kiinni tästä. Ja voi olla, että tehdään päätös, että ok, se on niin tärkeä asia, että sitten hyötään koko paketti loppujen lopuksi. Toivon, että järki voittaa neuvostossa, mutta kollegat, otetaanpa tämä kuitenkin mahdollisuutena. Näin teidän täytyy tehdä, jos tiedän olla niin päättäväisiä asiassa. Ja niin tuette myös esittelijää, niin olkaa valmiita viemään loppuun asti, eli hylätä koko esitys, jos se epäonnistuu sovittelussa. Toiseksi soveltamisalasta. En todellakaan oikein voi ymmärtää, miten viiden miljoonan tai yhden matkustajan neljän viiden miljoonan yhden matkustajan lentokenttä olisi mukaan turvallisempi kuin päinvastoin tilanteessa. Kyse on turvallisuudesta, ei taloudesta, säästämisestä. Totta kai se maksaa, että saadaan laitteet ja koneet, mutta ei sitten voida sanoa, että on yhtäältä kyllä kyse turvallisuudesta, siksi matkustajat maksakoot. Sitten toisaalta sanoa, no itse asiassa tässä tarvitaan jotain kynnystä vähän, koska kaikilla on ihan varaa tai se on jotenkin hankalaa. Mielestäni nämä kulkevat käsi kädessä. Jäsenvaltiot maksavat, ei tarvita mitään kynnyksiä siis, koska jäsenvaltiot maksavat. Minä tuen esittelijää Rova Fosteriakin. Kaikkien kaupallisten lentokenttä pitäisi olla tähän mukaan. Muuten ketjussa tulee turvallisuudessa heikko lenkki, eli kaikki kentät pitäisi ottaa mukaan. En sitten tiedä, mitä tapahtuu, kun ruvetaan lehmäkauppia tekemään, mutta jos 5 miljoonaa on kynnyksenä, niin sehän mielestäni naurettavan korkea, kun on kyse turvallisuudesta. Itse asiassa siinä tavallaan piilotellusti sanotaan, että siinä suositaan joitakin lentoasemia – koska ne eivät joudu maksamaan, ne jäsenvaltiot eivät joudu maksamaan. Eli puututaanpa tähän nyt, kuka maksaa viulut. Jos siihen puutu, puututaan, niin viisi kynnyksestä, koska jäsenvaltiot viime kädessä maksavat, eli kaikki lentoasemat mukaan. Tämä selväksi tehtäköön. Ja sitten on tehnyt tässä hyvin vaikeassa ja arkeluontoisessa asiassa todella hyvää työtä. Mutta varoitan teitä taas kerran. Tämä on tuttua meillä. Rouva Foster ja minä ja muut tuntevat tämän tilanteen, kun parlamentti viime kerralla toi periksi sovittelussa, mutta älkää antako periksi tällä kertaa. Tietäkäätte, että täytyy mennä vielä viimeisetkin metrit loppuun asti sen varmistamiseksi, että kaiken kaikkiaan, jos neuvosto ei anna periksi tässä, kuka maksaa, niin heitetään päin naamaa koko paketti komissiosta herra Siboon. Thank you very much, uh, chairman, uh... Kiitoksia kovasti herra puheenjohtaja. Hyvää huomenta päivää kaikille, koska esittelijä on itävaltainen, voin ilmeisesti käyttää äidinkieltäni saksaa, jos sopii, puhun saksaa. Uh, ich glaube, Herr Herr Leichfried. Niin, herra puheenjohtaja, arvoisa kollega Leichtfried. Pariin otteeseen olemme täällä keskustelleet tästä asiasta ja nyt voimme panna merkille, että komission asettamat tavoitteet ovat teidänkin mielestänne hyviä. Eli että direktiivin avulla lisätään avoimuutta, vähennetään syrjintää lisätään konsultaatiovelvoitetta, eli tehdään yhteistyötä lentoyhtiöiden kanssa ja yritetään varmistaa, että kerätyt maksut myöskin kuvastavat, minkälaisia investointeja tehdään. Minun mielestäni tämä on positiivinen seikka. Pari huomiota muutamiin kommentteihin, jotka tässä tulivat esille. Ensinnäkin soveltamisalaan liittyvä kysymys Itsekin viittasin jo siihen tarkoin sanakäänteen. Käydyt keskustelut ministerineuvostossa ovat olleet aika ongelmallisia tältä osin. Suurin osa jäsenvaltioista toivoo, että maksudirektiivin kynnysarvo 5 miljoonaa plus yksi, jäs, yksi lentokenttä per jäsenvaltio, se olisi mikä heille sopi. Mutta ongelmana on se, että komissionkin näkemyksen mukaan 5 miljoonaa on liian korkea kynnys. Ja sitten ongelmana on myöskin se, että lentokenttämaksudirektiiviin liittyen on jätetty tuomioistuimessa valitus – nimittäin sitä lauseketta kohtaan, jossa sanotaan, että vähintään yksi lentokenttä per jäsenvaltio pitäisi kuulua direktiivin soveltamisalan piiriin. No, meidän täytyy jäädä toki odottamaan, mitä tuomioistuin sanoo, mutta juristit ovat kertoneet, että voi hyvinkin olla mahdollista, että tuomioistuin on sitä mieltä, että tämä saattaa olla syrjivä ratkaisumalle. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä osa-alue poistuisi kokonaan käytöstä ja silloin käytettäisiin vain tätä viiden miljoonan raja-arvoa. Ja tilastot osoittavat, että seitsemässä jäsenvaltiossa tätä direktiiviä ei sovellettaisi laisinkaan. Ja komission mielestä se ei ole hyväksyttävä ratkaisumalli ja tästäpä syystä olemmekin tyytyväisiä niihin kommentteihin, joiden mukaan komission ratkaisumalli olisi hyvä, eli huomioidaan kaikki kaupalliset lentokentät. Mikäli sitten keskustelut jatkossa osoittavat, että tarvitsisimme jonkinlaisen rajan, esimerkiksi tarkistuksessa 45 viitataan miljoonaan, niin ehkäpä se on mahdollista, mutta 5 miljoonaa, arvoisa kollega Lightfleet, se on kyllä liikaa. Sitten toinen asia hankala kysymys liittyy jäsenvaltioiden välisiin järjestelmien eroihin. Monissa jäsenvaltioissa toimitaan niin, että maksut määritellään lentokenttätasolla, mutta löytyvä sellaisiakin ratkaisumalleja, että parlamentin valvomat tahot määrittelevät tämän hinnan Ranskassa ja Espanjassa joku kuulemma toimitaan näin, joku osasi minulle siitä kertoa, ja Saksassakin kuulemma on vastaavanlainen järjestelmä käytössä, ei tietenkään ihan samanlainen, mutta samanlainen, vastavallainen. Komissio tietenkin yrittää huomioida kaikki seikat, mutta tärkeintä on, että riippumatta siitä, mikä järjestelmä on käytössä kansallisella tasolla, niin silti niiden järjestelmien avulla pyritään varmistamaan mahdollisimman hyvä turvallisuuden taso ja avoimuuden periaatteen vaaliminen. Ja sitten lopuksi toteaisin, että me tiedämme toki, että parlamentti ja liikennevaliokunta haluavat velvoittavan määräyksen käyttöönoton, jossa sanotaan, että mikäli kansalliset vaatimukset ovat pidemmälle meneviä kuin eurooppalaiset, niin tästä syntyvät kustannukset jäävät sitten kansallisen budjetin hoidettavaksi. Herra puheenjohtaja, haluaisin muistuttaa teitä seuraavanlaisesta seikasta. Täällä nyt on uhkailtu sillä, että tätä ei hyväksytä laisinkaan, mikäli ei toimita niin kuin toivotaan. En usko, että se on kaikkien intressien mukaista, sillä Mehän haluamme lisää avoimuutta, me haluamme syrjiä vältettävän, me haluamme konsultaatiota toteutettavan. Minä en missään nimessä halua, että nämä osa-alueet vesittyisivät, mikäli sitten joihinkin, joihinkin muihin ratkaisuihin ei saa, tai joihinkin muihin osa-alueisiin ei saada ratkaisumallia. Mutta voin sanoa kuitenkin näin lopuksi, että olemme erittäin tyytyväisiä tähän kuulemamme keskusteluun. Kiitoksia. Kiitos, totta kai Odotinkin, että komissio näin sanoisi. Tietysti. Uusille jäsenille kertakoon, että saitte aivan kouluesimerkin siitä, mitä tapahtuu, kun päädytään sovitteluun. No, no saatte tästä ja tästä. No, ettekä tätä nyt halua ikkunasta heittää sitä kuka maksaa. Niin kävi viime kerralla. Sitten joudumme ansaan ja meitä jututettiin viimeksi. Ja nyt minä esitän, että meitä ei saa tällä kerralla hänen näyttää. Herra Leitfried. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Voin esittää oikeastaan ihan lyhyen loppu kommentin. Kiitokset kaikille kollegoille, jotka ovat esittäneet hyvinkin rakentavia kommentteja. Minä uskon, että matkustajatietoihin liittyen löydämme vielä toimivan kompromissin kollega Kuun esitti mielenkiintoisen kommentin. Me olemme nimittäin myöskin tutkineet sitä, miten tätä asiaa voitaisiin ilmaista 70-100 senttiä tai jopa 35 euroa, riippuen siitä, mistä lentoyhtiöstä on kyse. on osoittaa, että tämä on melkoinen tilkkutäkki. Kyllä me voisimme tähän puuttua tämän direktiivin avulla. Ja olen myöskin tyytyväinen komission huomioon soveltamisalaan liittyen. Mielestäni tämä on ihan järkevä kommentti. Ja jos tämä pätisi muihin paitsi seitsemään jäsenvaltioon, niin silloinhan tässä ei olisi mitään järkeä, sanotaanko se nyt ihan suoraan. Ja hyvä olisi, jos kansalliset toisistaan poikkeavat järjestelmät niillä olisi oma olemassaolon oikeutuksensa, kunhan ne toimivat, ovat avoimia. Tämä avoimuus on minullekin erittäin lähellä sydäntäni, ja minä uskon, että avoimuus saadaan jossain vaiheessa vaalittua. Sitten tarkistuksen 29 vielä uudemman kerran. Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä muun muassa puheenjohtaja totesi, mutta vielä yksi lisähuomio tähän liittyen. Tilanne on sellainen, että yhtäältä keskustelemme direktiivistä, jossa käsitellään turvamaksuja, mutta samalla meidän täytyy lähteä siitä olettamuksesta, että lähikuukausien aikana komissio esittää omat ehdotuksensa, jotka vaikuttavat suoraan direktiivin vaikutukseen. Esimerkiksi ehdotus henkilöskannereihin ja mahdollisesti myöskin nesteisiin liittyen ja muitakin ehdotuksia on tulossa. Ja sanon suoraan, että en nyt millään voi ymmärtää sitä, että yhtäältä asiat hoituvat hyvinkin nopeasti ja neuvosto saa aina tahtomansa, mutta toisaalta kun näihin liittyviä asioita käsitellään, esimerkiksi rahoituspuolta, niin neuvostossa yritetään sitten haroa vastaan kaikin, keikoin, kaikin keinoin. SWIFT-äänestyksen jälkeen neuvostokin varmaan on tajunnut, että parlamentti on yhtäläisiä oikeuksia nauttiva lainsäätäjä eikä joku rupusakki. Joten kyllä meidän tulisi keskustella täällä myöskin siitä vaihtoehdosta, että jos neuvosto ei ole kompromissihalukas rahoituspuolella, niin mitä teemme sitten? Olisiko järkevämpää toimia siinä tapauksessa siten, että tulevat direktiivit ja niiden käsittely linkitettäisiin tähän direktiiviin. Ne liittyvät nimittäin toisiinsa, sillä en voi ymmärtää sitä, että miksi meidän pitää aina joustaa ja neuvosto vaan sitten tekee mitä lystää. Kiitoksia. Thank you. Kiitos, herra Leifried. Kovin diplomaattista, tosi diplomaattista. Äänestysvaliokunnassa maaliskuun ensimmäinen täysistuntoon huhtikuussa. Kiitos, hyvä keskustelu. Seuraavaksi ensimmäisen rautatiepaketin täytäntöönpano. Jäsenet muistanevat, että keskustelu liittyy koordinaattoreiden tammikuiseen kokoukseen ja pyyntöön komissiolle käydä keskustelua täytäntöönpanosta. Ja nyt se liittyy toiseen kertomukseen joulukuulta – kun rautatiemarkkinoita seurataan. No ennen kuin pyydän komissiota lausumaan sanasen, no tiedän, että tämä johtuu kaikki siitä, että mielestäni on kohtuullista sanoa, että parlamentti tämä valiokunta on kovin tyytymätön siihen määrään, missä määrin rautatiepakettia on täytäntöön pantu jäsenvaltiossa tähän mennessä. Tästä syystä on haluttu keskustelua komission kanssa ja keskustella siitä, mitä komissio aikoo tehdä sen varmistamiseksi, että kaikki jäsenvaltiot noudattavat lakia. Näin se on sovittu. Pasquale, onko paikalla? Herra Pasquarelli? No niin, ehkä tässä nyt on myrkkymallia tarjolla teille, mutta mitä aiotte tehdä jäsenvaltioille, jotka eivät noudata rautatiepakettia? Kiitos. Siinä on se peruskysymys. Kiitos, herra puheenjohtaja. Lyhyt vastaus tähän on, me olemme aloittaneet rikkomusmenettelyä näitä jäsenvaltioita vastaan, mutta annetaanpa pitempi vastaus. No, ennen kuin aloitan, niin sanon, että vaikka tämä nyt ei suoraan liity kyllä tähän aiheeseen, niin komissio haluaa kertoa olevansa surullinen liittyen tähän kammottavan onnettomuuteen viime viikolla Belgiassa, jossa menehtyi matkustajia. No sitten ensimmäisen rautatiepaketin täytäntöönpanosta, sen jälkeen kun sitä on korjattu kaksi kertaa, tehän tiedätte, että me seuraamme markkinoita hyvin tarkkaan eh, niin kutsutun rautatie markkinaseurantamekanismin kautta. Noin kerran vuodessa saadaan kertomus. Viimeisin julkaistiin viime vuoden loppupuolella. Kertomuksesta voidaan nähdä, että on tapahtunut myönteistä kehitystä raideliikennemarkkinoilla 2009 kaudella niin että ainakin suuri osa menetetyistä markkinaosuuksista on saavutettu verrattuna kauteen 92 000 ajatellen matkustajia, matkustajapalveluita liittyen julkisten palvelun velvoitteisiin. Totta kai alueellista vaihtelua on. Aika silmäänpistävää se on varsinkin jäsenvaltioissa, jotka ovat tulleet unionin 2004 jälkeen. Kehitysnäkymät rautatiemarkkinoilla ovat myönteiset. Kaikki tutkimukset osoittavat siihen suuntaan, että raideliikenne kasvaa ja se yhdistetään paremmin muihin liikennemuotoihin. Totta kai talouskriisi on iskenyt sitten vuoden 2008 vakavin seurauksin kaikkiin liikennemuotoihin, varsinkin raideliikenteeseen. Se on pahentanut entisestään näitä entisiä ongelmia. Mitä ne sitten ovat? Mitkä ovat heikot kohdat nykyisessä rautatieliikennejärjestelmässä kautta Euroopan? Ensinnäkin niin kutsuttu rahoitusarkkitehtuuri, kuten me sitä kutsumme. Direktiivien nojalla – Jäsenvaltioilla on velvollisuus saada aikaan perusrakenne hallinnoitsijoiden tässä talousarviossa tasapaino. Usein se on kyse monopolista, monissa se kuuluu tavalla tai toisella jäsenvaltioille ja jäsenvaltiot ovat velvollisia saamaan tilit kuntoon. Jos hallinnoitsija ei saa perusrakennemaksuista, jotain, niin se täytyy löytyä sitten valtion kassasta niin, että perusrakenteen kautta tarjottu palvelu säilyy kunnossa, sitä kehitellään niin, että voidaan tarjota hyviä palveluita kaikille mahdollisille käyttäjille. Tämä ei toteudu kautta unionin. Tämä on vakava ongelma. Ajatellaan myös näitä tarjottuja palveluita raideliikenteessä, koska on alirahoitusta perusrakenteisiin. Useat jäsenvaltiot eivät ole pystyneet kehittelemään tulevaisuuteen suuntautuneita suunnitelmia raideliikenteessä tai vastaamaan niihin tarpeisiin, joita on rakenteissa sekä perusrakenteiden äh, rakenteissa että myös uudistamisessa jäsenvaltioiden kesken on paljon eroja. Totta kai lainsäädäntö on hyvin avointa. Siinä on aika paljon harkintavaltaa jätetty jäsenvaltioille. Me pyrimme auttamaan jäsenvaltioita, annamme neuvoja täytäntöpanossa. Lopuksi usein, ei nyt aina, mutta usein on niin, että julkisen palvelun velvoitteet, varsinkin alueliikenteessä jäädä toteutumatta alueissa tai jäsenvaltioissa, jotka hoitavat tarjouskilpailut. Tämä liittyy rahoitusarkkitehtuuriin. On muitakin heikkouksia tai objektiivisia tosiasioita, jotka liittyvät raideliikenteeseen. Ensinnäkin taloudelliset tekniset esteet, joita on markkinoille pääsyllä. Tämä on hyvin pääomavaltaista alaa, niin se vain on. Ei sille paljon mitään voi tehdä. Mutta tämän lisäksi vielä, se nyt on kaikkien nähtävissä, että kilpailuolosuhteet rautatiemarkkinoilla ovat alle sen, mitä voitaisiin odottaa. Tämäkin johtuu siitä, että ei ole riittävästi sääntelyvalvontaa syntynyt. Unionin direktiivit luovat aika selkeitä sääntöjä, mutta jäsenvaltiossa tapahtuva täytäntöönpano on hyvin epätasasta ollut. Sitä paitsi on eri nimityksiäkin näille valvontaelimille. Kaikilla ei kuitenkaan ole riittävästi valtaa tai riippumattomuutta, jotta selviytyisivät työstään, niin että saadaan yhtäläiset säännöt kautta markkinoiden, ainakin tavaraliikenteessä ja kansainvälisissä matkustajapalveluissa, niin että se olisi avointa kilpailulle. 2006 komissio julkaisi yleiskertomuksen ensimmäisen paketin täytäntöönpanosta – Siinä laajalti kuvailtiin tilannetta. Meidän mielestämme se ei ollut vielä tarpeeksi silloisen 25 jäsenvaltion kohdalla piti tehdä enemmän töitä. Niinpä ryhdyimmekin hyvin yksityiskohtaiseen erittelyt jäsenvaltioissa kyselykalkeineen päivineen. Näin syntyi erittäin hyvää yhteistyötä kaikkien jäsenvaltioiden kanssa – sen perään päätimme, että meidän täytyy maksua kahdenlainen lähestymistapa puuttuaksemme niihin heikkouksiin, joita on ollut olemassa rautatiemarkkinoilla. Joudumme aloittamaan rikkomusmenettelyjä, koska komissio sopimusten valvona joutuu varmistamaan sen, että neuvoston parlamentin määräävät, ja säädöksiä täytäntöönpannaan No, tämä oli yksi tapa puuttua siihen, mikä oli mennyt pieleen rautatiejärjestelmissä. Sitten me päätimme, että oli syytä tutustua lainsäädäntöönkin siinä muodossa, mitä sitä on, ja mitä kohennusta voidaan saada aikaan. Siis rikkomusmenettelyt, puuttuaksemme siihen, mikä oli mennyt pieleen, ja sitten uuden, ensimmäisen paketin uudelleen laadinta, jotta voidaan kohentaa ja huomioida meidän mielestämme puutteet nykyisessä lainsäädännössä. Rikkomuspuolella. Me olemme aloittaneet toki rikkomusmenettelyt 2008 kesäkuussa 24 valtiota vastaan, siis 25, joilla on raideliikennettä unionissa. Ei se nyt tarkoita, että tilanne nyt näin synkkä on, ettei, ettei lainsäädäntö olisi niin huono, ettei kukaan pysty sitä toteuttamaan. Se on hyväksytty neuvostossa parlamentissa, sitä on noudatettava. Ja rikkomusmenettelyt, jotka käynnistimme, vaihtelivat maasta toiseen. Tilanne ei nyt tule ihan näin synkkä se tosiaankin vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen. Lähetimme perustelut lausunnot, sehän on toinen vaihe tässä 2009 lokakuussa 21 jäsenvaltiolla näistä 24. No mitä tämä merkitsee? Sitä, että noin vajassa vuodessa me kävimme hyvin tiivistä keskustelua kaikki jäsenvaltioiden kanssa – rikomusmenettelyn tarkoituksena ei ollut viedä jäsenvaltioita käräjille, vaan taata se, että jäsenvaltiot noudattavat yhteisön lainsäädäntöä asianmukaisesti. Me halusimme auttaa heitä järjestämällä tapaamisia, missä me keskustelimme mahdollisista parannuskeinoista käytänteisiin ja myös lainsäädäntöön. Ja tiettyjä tuloksia saavutettiin jopa niin, että jo kolme jäsenvaltioita pääsevät pälkähästä toisessa vaiheessa, mutta näissä perustelussa lausunnossa oli hyvin paljon lainsäädäntöä mukana, mutta huomattavasti vähemmän kuin mitä oli aikanaan rikkomuskirjeissä, koska sillä välin joukkoon jäsenvaltioita olivat saaneet nurkkansa kuntoon. Mitkä ovat sitten kolme tärkeintä seikkaa rikkomusmenettelyissä? Ensinnäkin Perusrakennemaksujen taso, se on kaikkea muuta kuin täydellinen, kun ajatellaan, miten maksuja on laskettu. Viranomaisten täytyy luoda sääntöjä maksujen laskemiseksi ja kantamiseksi. Tässä on kovin paljon kirjavuutta jäsenvaltioiden kesken. Perussääntö on, että perusmaksun pitäisi olla marki, se kate mahdollisesta lisäkustannus lisäjunista, mutta ei ole mitään perustaa tehdä laskelmia. Siksi tarvitaan kriteereitä. Lisäyksiä voidaan tehdä, jos markkinat kestävät. Jos mikään osa laivaliikenteestä jää ulkopuolelle perusrakenteesta, mutta jäsenvaltiot, jotka käyttävät markappeja, eivät perusta sitä siihen, mitä pitäisi tehdä. Siksi heitä täytyy kurittaa, jos ei noudateta perusrakennemaksujen hyväksyttävyyttä. Siinä on omat sääntönsä, kannustimiakin ja ohjelmia, niin että hallinnoitsijat ja yritykset kantavat vastuun, jos on viivästyksiä rautatieliikenteessä niin, että voidaan sitten kompensoida toiselle osapuolelle, joka ei ole myöhästymisestä velvoll- vastuussa tai vahingosta. Toinen huolenaihe on hallinnoitsijoiden riippumattomuus. Omassa slangissamme me kutsumme tätä riippumattomuudessa sen viranomaisen kohdan, joka kantaa huolta olennaisista toimio- toiminnoista. Se, että annetaan reittilupia ja totta kai kilpailuilla avoimilla markkinoilla nämä olennaiset toiminnot eivät voi toteutua siten, että niistä, niitä hoitaisi taho, jolla on jonkinlainen kytkös rautatieyrityksiin tavallaan syntyisi eturistiriita, ja sitä ei voida hyväksyä. Siksi riippumattomuussäännöt ovat hyvin täsmälliset lainsäädännössä. Valitettavasti niitä ei vain noudata eräissä jäsenvaltioissa. Tässä nyt ei ole kyse vertikaalisesta erottelusta tai integroinnista, kun on kyse perusrakenteiden hoitajista – tai sitten itse rautatieyrityksestä. Nimittäin, vaikka on täysin eriytettykin, meillä on ongelmia riippumattomuuden kanssa ollut, kun näitä perustoimintoja on toteutettu. Mutta hyvin tärkeä osatekijä tämä kuitenkin on, jotta avoimet ja kilpailulle alttiit markkinat toimisivat. Sitten kolmas huolenaihe. Se liittyy sääntelyelinten riippumattomuuteen. Sääntelijän on luotava yhtäläiset säännöt kaikille. Usein e, riippumattomuus ei ole riittävää, koska se on ehkä osa ministeriötä tai osa valtion elintä, joka on vastuussa myös rautatietoiminnoista ja näin syntyy eturistiriita. Tai sitten ei ole riittävästi voimavaroja, henkilöstö- tai rahoitusvoimavaroja, jotta se selvityisi näistä tehtävistä. Tai siinä meidän täytyy puuttua asioihin puutteisiin monissa jäsenvaltioissa. Sitten uudelleen laadinnasta. Olemme ryhtyneet toimien lainsäädännön kohentamiseksi, mutta ensinnäkin on muutettu ensimmäistä rautatiepakettia toisella ja kolmannella paketilla. Lainsäädäntö on hankalaa lukea. Se on tilkun talkun, siellä se on täällä. On paljon sääntöjä, jotka ovat vanhentuneet, koska ne liittyvät siirtymäkausiin, jotka ovat menneet umpeen. Me tarvitsemme kuitenkin yhtenäisen säädöksen ottaa mukaan 5-6 eri direktiiviä niin, että se olisi luettavampaa tekstiä. Vaikkakin haluamme välttää dogmaattista keskustelua, joka kyllä rautatieyhteisöä kiehtoo kovasti, mutta sellaista me haluamme välttää. Me haluamme puuttua viiteen tai kuuteen nimenomaisen seikkaan, jotka ovat meille keskeisiä, jotta syntyy reilua kilpailua. Rahoitus ja maksut perusrakenteissa, rakenteiden käytöstä, palveluiden saatavuus, ei niinkään itse raideliikenteen saatavuus, vaikka sekin on tärkeää, mutta se ei ole tärkeintä, vaan tämä viimeinen kilometri, että pääsee terminaaleihin, ratapihoihin. Ne kuuluvat usein asianomaiselle markkinoilla toimivalle taholle ja ne eivät välttämättä ole täysin riippumattomia tai täysin eriytettyjä asianomaisista toimijoista. Ja on hyvin vaikeaa uusille päästä markkinoille, joka on kuitenkin tärkeää. Esimerkiksi se, että voidaan saada polttoainetta, puhdistukset tai sitten vaunujen kuljettaminen. Ja sitten vielä, että sääntelijä saa valtaa ja voimaa, että toimintakyky kohenisi kautta Euroopan. Oli lähes jo lopuillani. No, me keskustelemme Kallasin kanssa tästä, mutta yksiköistä me olemme valmiita menemään eteenpäin. Emme nyt halua lassata liikaa, paattiin kiistanalaisia kysymyksiä, keskitymme olennaiseen niin, että markkinat toimisivat paremmin rinnakkain. Me omaksumme kokonaisvaltaisen näkemys, näkemys, näkemystavan. Ensimmäinen paketti hoitaa taloudelliset puolet, mutta me puutumme myös toimivuuteen, turvallisuuteen, jos ajatellaan Via Region onnettomuutta viime vuonna ja hallinnon onnettomuutta viime viikolla – ne ovat osoittaneet, että vaikkakin raideliikenne on turvallisin maaliikennemuoto, niin kohentamisen varaa edelleen on. Että se olisi vielä turvallisempaa. Tätä me työstämme niin, että tavaraliikennekin elpyisi tärkeimmillä väylillä. Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Kiitos, herra Pasquarelli aina minua hämmästyttää, että ensimmäisessä, ensimmäisen vuosikymmenellä 2000-luvulla meillä on sääntöjä, joka on viime vuosisadalta rautatieliikenteessä, sieltä alkupuolelta sitä paitsi. No, elän toivossa. Toivossa elän herra Gross. Ja, Vorsitzender, niin, herra puheenjohtaja, paljon ajatuksia olisi tarjolla, mutta yritän esittää kommenttini hyvin lyhyesti. Niin, kyllä, minä toki tunnen teidät. Niin, lyhyesti sanottuna. Kun katson tämän tekstin läpi, niin minulle syntyy sellainen vaikutelma ikään kuin rautatiet kuuluisivat puolustusministeriölle eikä liikenneministeriön alaisuuteen. Ilmeisesti kaikin keinoin pyritään jokaisessa maassa vaalimaan tätä olemassa olevaa autonomiaa ja etuisuuksia, jotka on joskus saavutettu. Ja jos nyt haluttaisiin vähän käristetysti asiaa ilmaista, niin palvelun tarjoaja on tärkeämmässä asemassa kuin itse tarjottava palvelu. Jäsenvaltiothan ovat sopimusosapuolia silloin, kun sopimuksen allekirjoitetaan – No miten sitten eurooppalainen politiikka voi olla uskottavaa, jos ne, jotka ovat mukana allekirjoittaneet nämä sopimukset, eivät tee niin kuin on sovittu. Minun mielestäni komission ja parlamentin pitäisi nyt heti alkuun katsoa, mitä muita ratkaisumalleja olisi tarjolla. Meidän pitäisi olla luovia, sillä kysehän on loppujen lopuksi uskottavuudesta. Niin, sopimusrikkomukset. En halua toistaa mainittuja lukuja. Maksuihin liittyvät ongelmat ovat kollega Kramerinkin tiedossa ongelmalliset rakenteet. Ja sitten vielä sekin kysymys, että tuoko tämä kehitys, tämä liberalisointi tehokkuutta, yhteentoimivuutta ja niin poispäin. Vastausta tähän ei löydy tässä vaiheessa. Ja sehän se tässä onkin se hassu juttu. Eli että meidän pitäisi valvoa, miten järjestelmä toimii, mutta me toteamme, että jäsenvaltiot eivät toimi niin kuin pitäisi, ja meidän pitäisi sitten vielä arvioida sitä, miten on jätetty tekemättä. Eli eihän tässä ole mitään järkeä. Eli meidän pitää varmistaa, että päätökset pannaan täytäntöön ja sillä selvä. Prioriteetti Sointi on turvallisuus. Ei sen takia, että viime viikolla sattui Belgiassa tämä paha onnettomuus. Se on aina kaiken A ja O. Ja kiitokset myöskin komissiolle kommentista, joka kuultiin Hallen onnettomuuden jälkeen. Jotkut halusivat väin vängällä osoitella jotakuta tahoa sormella ja sitten syyttää EUta siitä, että ei ole toimittu riittävän nopeasti. Tulevaisuuden tärkein aspekti on yhteen toimivuus ja sitten tietenkin vastuu ja koulutus ja rakenteet. Mutta meidän pitäisi todellakin panostaa näihin kahteen mainittuun. Silloin voimme jossain vaiheessa puhua eurooppalaisesta verkostosta, jossa jokaisella jäsenvaltiolla on sama vastuu kannettavanaan. Siinä kaikki omalta osaltani. Toivon, että komissio ja parlamentti vetävät köyttä edelleenkin samasta päästä ja osoittavat neuvoston suuntaan, että kuulkaapas nyt, tehkää niin kuin olette sitoutuneet tekemään. Kiitos. Muista, kun meillä oli myös minuutin hiljaisuus. Diplomaattista noin olimme hiukkasen pettyneitä joihinkin belgialaisiin reaktioihin onnettomuuden jälkeen. Siinä tavallaan osoitettiin syytipukina muita ennen kuin edes oli mitä virallista raporttia tullut. El Kadraui pari kolme lisääkin, jäi yhdeksän minuuttia aikaa. Näin se on. Sanoisin vielä, että jos joku haluaa jotain sanoa, mutta meille tulee suullinen kysymyskin tästä. Silloin saatte runsaasti aikaa käydä laajempaa keskustelua. Herra Elka Traui. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Tietenkin tästä voitaisiin, niin kuin sanotte, puhua pitkään, mutta pari huomiota omalta osaltani. Ensinnäkin vanhan tekstin arviointi. Eli katsotaan, miten lainsäädäntö on pantu täytäntöön. Sitten katsotaan tavoitteita, miksi lainsäädäntöä lähdettiin laatimaan, eli onko tavoitteet saavutettu. Ja täytyy sanoa, että raskaan kaluston puolella rautatieliikenteen merkitys ei välttämättä ole paras mahdollinen. En tunne nyt näitä viimeisimpiä lukuja, mutta mitä tulee matkustajiin, olemme havainneet, että matkustajamäärät ovat kasvaneet hieman. Tietenkin kannatan markkinoiden avautumista, mutta herää kysymys siitä, että miten se on vaikuttanut rautatieliikenteen kilpailukyvyn kasvuun. Ja jos se on parantanut sitä niin, tai heikentänyt sitä, niin johtuuko se puutteellisesta lainsäädännön täytäntöönpanosta vai mistä? Olen aina vaatinut, ettei rautatieliikenteen kilpailukykyä yritetä väenvängellä saada aikaiseksi tämän tyyppisin toimin. Ja niin kuin täällä on sanottu, meidän täytyisi etsiä toimivia investointimekanismeja, jotta saamme kunnollisia väyliä aikaiseksi, jotta liikennevirrat saadaan todellakin virtaamaan. Joten sanoisin, että ennen kuin lähdetään tekemään yhtään mitään, niin kyllä meidän pitää ensin hyvinkin tarkkaan tsekata, minkälaisia vaikutuksia toimillamme olisi. Kysehän on julkis yleishyödyllisistä palveluista. Meidän täytyy olla tarkkaavaisia. Ja Meidän täytyy muistaa, että markkinoiden avautuminen saattaa johtaa työpaikkojen menetyksiin, turvallisuuden tason laskuun ja niin poispäin. Eli tämä on myöskin aika hankala kysymys. Ja mitä tulee kansallisiin valvontaviranomaisiin, heidänkin toimintaa täytyy hiukan tarkastella. Ovatko he riittävän tehokkaita toimijoita? Ja sääntelijöidenkin asemaa täytyy tarkastella ja myöskin niitä, jotka vastaavat turvallisuudesta. Kyllä meidän täytyy katsoa tätä asiaa ja antaa erityisesti eurooppalaiselle virastolle suurempi merkitys. Kiitoksia. Ja, äh, natürlich wissen wir alle, dass die Kiitoksia. Niin me tiedämme, että rautatie on sellainen vanha asia, josta ei sitten haluta luopua millään. Mutta sehän on fakta. Mutta sai, toteaisin, että olemmehan saaneet jo jotain aikaiseksi. Lentoliikenteen, tieliikenteen liberalisointi on johtanut liikennevirtojen kasvuun, mitä vihreänä en tietenkään pidä hyvänä asiana, mutta aikanaan hyväksyttiin myöskin ensimmäinen rautatiepaketti ja luvut osoittavat selkeästi, mikä on tilanne. Maat, jotka ovat valmistautuneet tilanteeseen, ovat kyenneet kasvattamaan liikennevirtoja. Puola plus 30 UK plus 60 prosenttia, Alankomaat plus 40 prosenttia, Saksa plus 25 prosenttia. Ja ne, jotka ovat haronneet vastaan, kuten Ranska, niin heidän osaltaan luku on miinus 28 prosenttia. Jos haluatte vielä selkeämpiä lukuja, niin ei minulla ole niitä tarjottavana, niin sanoin ryhmäkeskustallessakin, että te tuhositte työpaikkoja, siirsitte liikenteen teille, koska sulkeuduitte ulkomaailmalta. Tilanne ei siis parantunut päinvastoin, ja kyllä meidän pitää nyt katsoa näitä lukuja ja keskustella niistä. Verkkojen avaaminen johtaa rautatieliikenteen kasvuun. Mutta ongelmana on se, että kun katsotaan sitä perimmäistä ajattelua, eli voitto, voitto, voitto, että siihen vain pyritään, niin se, jos mikä on omiaan johtamaan tämän koko projektin tuhon partaalle ja me tiedämme millä keinoin. Jopa asiakirjan väärennyksen on pyritty vain tätä tätä tulosta pönkittämään. Joten meidän täytyy varmistaa, että tässä toimitaan vastuullisesti. Jos kyse on yleishyödyllisestä palvelusta, niin silloin ei katsota, onko tämä voittoa tavoitteleva toiminta vaiko ei. Meidän täytyy vain varmistaa, että käytetään myöskin turvallisuuspuolella olemassa olevaa teknologiaa, riippumatta siitä, onko siitä taloudellisesti hyötyä vaiko ei. Mutta yksi kysymys vielä komissiolle. Tiedän, että aika on kortilla, mutta silti kysyisin komissiolta että milloin te aiotte ryhtyä toimiin? Tehän olette sopimusten vaalia, mutta missä se näkyy? No te sanotte, että 25 maasta 24 loukkaa jatkuvasti näitä sopimuksia vastaan. Me tiedämme, että pilkkuja viilaamalla estämme muiden maiden rautateiden kaluston liikkumasta muissa maissa ja muiden maiden verkoissa. Ja me tiedämme, että lainsäädäntöä käytetään väärin hyväksi. Ja nyt kysyisin, että milloin aikoo komissio todellakin puuttua tähän peliin? Eihän tämä nyt käy. Jos te vaan viittaatte, mitä on paperilla, niin se ei riitä. Kyllä teidän pitää nyt pikkuhiljaa ruveta tuumasta toimiin erityisesti näillä saroilla, jotka tulivat mainittua. Kiitoksia. Tyrään ennen 12.30, jos lopetatte. Kiitos. Muutama nyanssi tähän keskusteluun. Olen sitä mieltä, että kun meillä on 24 rikkomusta 25, niin kyllä siinä täytyy vähän miettiä, että mikä on vialla. Ensimmäinen asia on se, että voisimme ajatella niin, että vapauttaminen oli ensimmäisen paketin muuta tehty ja objektiivisesti jäsenvaltiot eivät pelanneet säätelijä äh, peliään ihan itsenäisesti riippumattomasti, koska nykyään monissa jäsenmaissa ei olisi pitänyt hyväksyä, että säätelijä olisi itse yrityksessä, vaan se olisi pitänyt ottaa ulkoinen yksikkö todella kokonaan ulkopuolelta, jotta tämä riippumaton säätely olisi toteutunut ja se olisi taattu. Eli tässä on rikkomuksia havaittu paljonkin, mutta toisaalta pitää myös arvioida tuloksia, kuten Said sanoi hyvin. Jos me ajattelemme lukuma- ka- matkustajien lukumäärän kasvua, niin kyllä, se on kyllä toteutunut ilman vapauttamistakin, mutta jos Saksassa on ongelmia, siellä on myös edistytty hyvin paljon. Muualla ei ehkä ole näin. Me olemme todenneet, että tämä liikenne on vain keskittynyt, eikä ole tullut lisää pieniä toimijoita. Tämä on keskittynyt suurten yritysten käsiin. Tätäkö te haluatte? Haluatteko te suuria rautatieyrityksiä Euroopassa, EU-ssa, vai haluammeko päinvastoin pieniä toimijoita, jotka voivat myös parantaa laatua, nopeutta ja hinta-laatusuhdetta tarjontaa? Eli meillä pitäisi olla parempi useampia näkemyksiä näistä paketeista. Nyt on todella hetki koittanut ennen kuin mennään pidemmälle matkustajaliikenteen vapauttamisessa. Minä vastustan sitä todella tiukasti, koska se ei tarjoa meille mitään hyvää ainakaan matkustajan näkökulmasta. Meidän pitää ajatella myös tavaraliikennettä, mutta matkustajaliikenteen kohdalla tämä oli suuri virhe. Sen pitää olla julkinen palvelu ennen kaikkea. Meidän tulee nyt todella pohtia sitä, voimmeko me todella tämän vapauttamisen myötä, näiden kolmen paketin myötä, todellakin ryhtyä syvällisesti korjaamaan tätä virheliikettä, sivuraidetta, jonne olemme joutuneet, ja meidän emme tekisi samoja pahoja virheitä julkisessa palvelussa. Kiitos. Kiitos. Kiitän jäseniä. Pyysin olemaan lyhytsanaisen. Meillähän tulee suullinen kysymys ja siitä keskustelu parlamentissa. Jäsenet voivat silloin tuulettaa turhautumistaan, sanon komissiolle, että turhautumista kyllä löytyy tässä valiokunnassa tämän paketin täytäntöönpanon kanssa. Siis todella paljon turhautumista siihen, miten raideliikenne on mennyt väärille raiteille. Tässä on paljon keskustelua jäsenvaltioissa. Ja herra Kramerin sanoin, että tällainen naturaaliset rajat pidetään vain kiinni tiukasti. Mä arvoin, tämän parittu korvan taakse ja voidaan tätä sitten laajemmin käsitellä suullisen kysymyksen kanssa. Kiitoksia Pasquarelli, että tulitte ja kerroitte alustatietoja. No niin, mitä muita asioita ei ole kollegat, eli sitten jäsenillä oli jotain sanottavaa. Kiitos, että komissiolla on yhtä lailla turhautunut. Kiva niin. Vielä muistuttaisin, että seuraava kokous on maanantai-iltapäivänä Brysselissä ensimmäinen maaliskuuta kello 15. Siis yksi iltapäivä vain. Kiitos myös tulkeillekin. Heidän tekemästään työtä kiitos. Ja kiitos henkilöstölle myös.